Good morning everybody. We have a long vote today, please. Hyvää huomenta kaikki. Meillä on tänään pitkä esityslista. Ja nyt jatkan sitten saksaksi. So, wir sind bei... Wie fangen wir an? I don't have it. Citizenship, huh? Ist das? Jetzt will ich anfangen und hab's nicht. Okay. So, wir beginnen mit dem... Um, Aloitamme ensimmäisestä äänestyksestä. jossa on Sabin Verhaienin mietintö. Haluatteko tässä vielä jotain? Liebe Kollegin, liebe Kollegen, ich möchte mich... Ihan lyhyesti vain, hyvät kollegat, haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä tämän lausunnon parissa. Tämä on ollut hyvin rakentavaa yhteistyötä ja uskon, että kulttuuriaspekti on tullut tässä vahvasti esiin niin, että myös tulevaisuuden observatorio ei keskity pelkästään tuoteväärennöksiin ja markkinoiden vääristymiin, vaan myös kulttuuriintressit tulevat vahvasti edustetuiksi. Kiitos. Kiitos Sabine. Toivottavasti teillä kaikilla on tämä tällainen tekstin, että te voitte seurata minua tällainen, missä on harmaata ja muuta. Selvä. Kompromissi yksi puolesta Andere? Ai toinen. Hier, oh ja. Oh ja, die ist kürzer. Vor der anderen hatte ich Angst, ja. Jaha, no niin, tuota toista minä vähän pelkäsinkin. No niin, aloitetaan. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 62. Äänestys päättyy. No niin, 9.15 hylätty. 61 vedetty takaisin. 64 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25. No jos te ette nosta kättä kunnolla, niin aina silloin pitää tarkistuttaa tämä. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 66 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 on vedetty takaisin. 72. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 80 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 12 vastaan hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Suullinen tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 95 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 96 puolesta, vastaan, tarkistetaan. 96, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14, 14 hylätty. 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 98 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan. 98. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.16 hylätty. 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 100. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15, 13 hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 105 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.15 hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai 12 ei äänestä, 12 raukesi, koska hyväksymme 110, anteeksi. Eli äänestämme ihan turhaan. 111 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 116 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 117 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 118 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 120 puolesta, vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. 121 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 122 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa 122. Äänestys päättyy. 16.12 hyväksytty. 124 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 124 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 ei. Hetkinen. Ei. Kompromissi viisi. Kompromissi viisi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, ei. Kaksikymmentäviisi. Ei kun. 25 kyllä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 ei, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta, 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 42 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. 42, toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.12 hylätty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Lopullinen äänestys, äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 5 vastaan, 2 tyhjää. Onnittelut Sabinelle ja kaikille varjoesittelijöille. Wir kommen dann zu Punkt 7 der Tagesordnung. Da geht's um Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan äh, esityslistalla, jossa on näistä orpotöistä kysymys. Sabine, haluatko puhua? Ole hyvä. Nicht dasselbe sagen. Ich möchte sagen, dass wir uns... Tässä minun enää en halua sanoa samaa. Tässä asiassa me olisimme mielellään käyttäneet vielä pari viikkoa enemmän, jotta olisimme voineet tarpeen tarpeellisen huolellisesti käymään läpi tätä asiakirjakokonaisuutta. Olisi ollut mukavaa, jos komissio ehdotus tai luonnos olisi ollut paljon kattavampi, eikä pelkästään kirjoja ja painettua kirjallisuutta koskeva. Minusta se on hyvin valitettava, koska tämä on hyvin tärkeä asiakirjakokonaisuus, joka koski kulttuuritaloutta hyvin laajasti. Eli tässä olisi tarvittu enemmän aikaa ja uskon, että puhun tässä myös kaikkien esittelijöiden puolesta, mutta silti haluan kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet tarkistuksia, jotka ovat olleet hyvin rakentavia, ja jotka ovat myös rakentavasti työskennelleet tämän teeman parissa. Eli me olemme nyt mahdollisuuksien rajoissa teke, te, tekemään sen työn. Ja toivon, että oikeusvaliokunta sitten ottaa ne meidän kulttuuriset näkökohtamme myös jatkossa huomioon. Kiitos. Kiitos. No, kysymys oli ajasta. Te ette ole tästä vastuussa, vaan vastuuvaliokunta sen esittää. Ja koska komissio asiat tekee, emme me sillekään mitään voi. Tietenkin me voimme välittää tämän komissiolle ja toivoa, että seuraavalla kerralla voitaisiin toimia hieman eri tavalla. Se meitä kovasti ilahduttaisi sen vuoksi, että me haluamme työskennellä perusteellisesti ja huolellisesti, eikä mitenkään vain selektiivisesti. Ja jos tässä nyt on kysymys vain kirjoista, niin se on nykyaikoina aivan liian vähän. Joten toivon mukaan tämä huomioidaan seuraavalla kerralla. Kiitos. No niin, siirrymme äänestämään. Mm. Ja. Zu diesem Eli Orpo-teoksista on kyse kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää vielä kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää uudestaan. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta. Onko tämä nyt oikein? No on puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy 14.16 hylätty. 140 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 141 puolesta, anteeksi, 146

seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 ja pois 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys alkaa 153. Äänestys päättyy. 22.9 hylätty. 155 puolesta vastaan. Vielä kerran puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 154 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 14.14 14, hylätty. 156 56 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta. 157 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 159 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.14 hyväksytty. 160 puolesta, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27.4 hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 22 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 2010 hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176. Pitääkö tarkistaa tuo 168? 168 tarkistamme puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.15 15, hylätty. Sitten 176 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 176 se alkaa. Äänestys päättyy. 16.14 hyväksytty. 100, 220 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. 220. Äänestys päättyy. 17.14 hyväksytty. Sullen tarkistus 1, eli 175 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 23 raukeaa, 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys alkaa. 24. Äänestys päättyy. 17.10. Hyväksytty. Olisi hyvä, jos nostaisitte kädet vähän ylemmäksi, niin näkisi paremmin. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa 25. Äänestys päättyy. 17.10. 13.18 hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Menemme seuraavalle sivulle. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa 28. Äänestys päättyy. 16.15 hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa 190. Äänestys päättyy. 23.8. Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Menemme seuraavalle sivulle. 192. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme 30. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mikä sitten on seuraava? Sitten 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme seuraavaan 32 tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 32. 32 on kyseessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30, 23.7 hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraa 219. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa 220. Äänestys päättyy. 11.18 hylätty. Täällä on kaksi kertaa 220. Niin, sitten on viides kohta 220 puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 225 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.9. hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Ykkösen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.12 hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 2010 hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme 47. Se on tuolla ihan alhaalla. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta anteeksi 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa 61. Äänestys päättyy. 15.16 hylätty. 6 puolesta vastaan. Vielä kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta, anteeksi 64 hyväksytty, 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 ihan tuolla alhaalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.13 hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10.21 hylätty. 74 puolesta. Vastaan Tyhjä. hyväksytty. 75, anteeksi 77 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme seuraavalle sivulle 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme sataan, sata puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme. Äänestys alkaa satasesta. Äänestys päättyy. 14.15 hylätty. Sata yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme kompromissiin kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa 114. Äänestys päättyy 10.21. Hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa 122. Äänestys päättyy. 15.16 hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa 227. Äänestys päättyy. 1912 hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa 228. Äänestys päättyy. 16.15 hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa 230. Äänestys päättyy. 10.21 hylätty. Sitten äänestämme koko tästä äh, lausunnosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 nolla. Neljä tyhjää. Sydämelliset kiitokset ja onnittelut esittelijälle. So, äh, zunächst möchte ich daran erinnern, Seuraavaksi muistuttaisin teitä, että varti yli 11 tulee komission jäsen paikalle. Hieman hiljaisuutta. Pyytäisin teitä olemaan hieman hiljempaa. Vartin yli 11 tulee siis komissiojäsen. Siitä huolimatta muistaisin teille nyt jo, että teillä on pöydällänne kutsu keskusteluun kirjallisuuspalkinnon voittajan kanssa ensi viikolla. Olisi todella mielenkiintoista, mikäli te tulisitte kirjastoon keskustelemaan kirjailijan kanssa. Sen lisäksi muistuttaisin, että teillä on hieno asiakirja tuolla Eurooppa-festivaaleista – Eilen täällä ei paikalla ollut kovinkaan paljon ihmisiä häntä kuuntelemassa, joten pyytäisin teitä näkemään sen verran vaivaa, että lukisitte tätä, koska me nähtävästi otamme tämän seuraavassa budjettikeskustelussa pilottiohjelmaksi mukaan. Sitten haluaisin vielä muistuttaa, että olette ehkäpä nähneet pöydällänne, että meidän kirjastomme laatii hienoja lyhennelmiä jostain tietystä aiheesta. Ne ovat todella hyviä. Monet teistä eivät edes tiedä, mitä kaikkea meidän kirjastomme tekee. He tekevät mahtavaa työtä. Ja muistuttaisinkin, että mikäli teillä on jokin aihe, jota te haluaisitte käsiteltävän hieman enemmän, niin ei teidän tarvitse kääntyä äh, tieteellisen äh, osaston puoleen, vaan kääntykää kirjaston puoleen. He auttavat teitä, he ovat siellä teitä varten. Joten käykääpä katsomassa, mitä kaikkea meidän kirjastomme on tehnyt tietystä aiheesta, jota me olemme jo äh, käsitelleet. Netistä löytyy. Ja nämä lyhennelmät ovat monta kertaa hyvinkin suureksi avuksi, kun pitää käsitellä tiettyjä asioita. No niin, siirrymme kohtaan kahdeksan esityslistalla, e, joka on katsaus EU, Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen. Morten Lykkegaard, ole hyvä. Chairman. well, the question, uh... Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu siitä, millä tavalla nyt kriisien aikana EUn kansalaisuutta voidaan hyödyntää. Meidän täytyy näyttää kansalaisille EUn arvo. Me olemme saaneet tiettyjä konkreettisia ehdotuksia komissiolta siitä, mitä tehdä ja missä tehdä. Ja tässä on nyt sitten minun näkemykseni siitä, mitä me voisimme tehdä. Se, mikä minusta tuntuu erityisen tärkeältä, on se, että EUn kansalaisilla on valtava määrä oikeuksia, jotka suojelevat heitä, mutta kansalaiset eivät tiedä näistä. Joten tämä on todellakin yksi ongelma. Jos te olette tarkastelleet minun ehdotuksiani kohdassa yksi ja kaksi tässä lausunnossa, niin meidän täytyy parantaa kansalaisten tietoisuutta, ja tätä painotan kohdassa yksi. Ja tämä täytyy tehdä koordinoidulla ja rakenteellisesti hyvällä tavalla. Me tarvitsemme siis strategiaa ja myös toimielinten on tehtävä tässä yhteistyötä. Sen vuoksi otin tämän esiin jo kohdassa yksi. Meillä on olemassa tähän jo elin, eli meillä on toimielinten tiedotusyhteistyöryhmä IGI, josta puhun kohdassa kaksi. Monet teistä tietänevätkin, että tämä ryhmä ei toimi erityisen hyvällä tavalla, näin lievästi sanoen. Joten luonnollisesti haluaisin painottaa sitä, että meidän täytyy tehdä parempaa yhteistyötä tässä ryhmässä. Sitten kohta neljä, riippumattomat tiedotusvälineet, samoin kuin mainitsen sen, että on oikeus saada tietoja riippumattomilta tiedotusvälineiltä. Se on perusoikeus. Tällä valiokunnalla on tärkeä tehtävä, kun on kysymys tiedotusvälineistä ja sen vuoksi ne täytyy ottaa mukaan myös tähän keskusteluun. Sen lisäksi kohdassa viisi on tärkeää huomioida tutkintojen tunnustaminen, koska sillä tavalla voidaan opiskella eri maissa ja tällä tavalla poistetaan opiskelijoiden ja työnhakijoiden liikkuvuuden esteitä. Tällä saralla on vielä paljon tehtävää ja toivon, että komissio ponnistelisi enemmän. Ja odotan ilolla yhteistyötä varjoesittelyiden ja muiden kanssa. Thank you. Maria Valle. Kiitokset sitten Maria. Muy breve, pero estaba leyendo... Ihan lyhyesti tässä minä juuri luin Lukkelgaarin esitystä ja minä haluaisin ottaa esille, esille ne, jotka hänkin lausunnossa on ottanut esille, että voitaisiin kehittää parempia mekanismeja, että voitaisiin tunnustaa tutkinnot ja tutkintojakso. Mielestäni se on yksi kantokaskessa ollut Euroopassa monissa maissa. Minä uskon, että todennäköisesti tekin. Minulla aina saatte usein valituksia ja vetoomuksia avun saamiseksi eri kansalaisilta. Minusta vaikuttaa, että, että tämä on erittäin hyvä ajatus. Kiitos. Wydaje mi się, że, że wartym jest podkreślenia fakt e, dotyczący e, prawa obywateli do, do dostępu do informacji publicznej. E, dzisiaj mamy minä haluaisin painottaa sitä, että meidän kansalaisillemme täytyisi olla pääsy julkiseen informaatioon. Ja uskonkin, että olisi hyvä vahvistaa tätä Meillä ei ole ollut aikaa puhua muutoksista hallinto-oikeudessa, mutta mielestäni tätä pitäisi myös painottaa ja me tarvitsemme yksinkertaistettua ja yhtäläisiä menettelyitä informaation saantiin. Adeli. Kollega Pajadeli. Απλώς το σημείο 5 θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο. Ε, καλείται την ευκαιρία tässä kehotetaan komissiota vahvistamaan ponnisteluja, jotta saataisiin parempia, parempia välineitä yliopistotutkintojen tunnustamiseksi. Komissio on vuosien ajan kantanut huolta Bolognan prosessista. Siis en oikein ymmärrä, mitä muita välineitä tässä on peräänkuulutettu. Jos ajatellaan, mitä täällä jo on tehty Polonian prosessin yhteydessä jäsenvaltiossa, Tästä vain kysyisin, mitkä ovat ne muut välineet oikein. Niin minä haluaisin myös osallistua tähän keskusteluun. Kohta viisi on minusta liian heikko. Kuten Paledelli sanoo, tässä on kysymys siitä, että ratkaistaan lähes mahdoton ongelma. Sen vuoksi, että tämä ei kuulu vain komissiolle, vaan tämä on Bolonian prosessi, joten se tarkoittaa sitä, että kansalliset hallitukset ovat vastuussa. Ja kuten esimerkiksi Saksassa, joka on liittovaltio, niin siellä voidaan yhdessä osavaltiossa tunnustaa tämä ja toisessa ei. Joten tämä on tilanne, joka meillä on koko Euroopassa. Mutta tämä ei riitä. Me emme tarvitse tätä ainoastaan korkeakoulualalla, vaan myös muilla sektoreilla, ammateissa, korkeakouluissa ja niin edelleen. Ja haluaisin, että tekstissä näkyisi myös se, että se työ, mitä me kansalaisillemme teemme, olisi näkyvämpää. Komenius, Erasmus, kaikki nämä koulutus, kaikki tämä koulutustarjonta, jota meillä on nuorille. Nämä ovat välineitä, jotka on kohdistettu suoraan kansalaisille, nuorille, ikääntyvimmille, keski-ikäisille, kaikille. Eli siis koko tämä koulutustarjonta ja liikkuvuustarjonta pitäisi tuoda mukaan tähän tekstiin sen vuoksi, että tämä, tämä on se asia, jolla me puhuttelemme kansalaisiamme, kansalaisiamme parhaiten, toki muiden asioiden joukossa, en niitä nyt tässä vähättele, mutta Ihmiset, joilla on lapsia, heitä luonnollisestikin kiinnostaa paljon enemmän se, mitä eh, Euroopan unionilla on eh, tarjottavaa sillä osin. Joten tämä kohta viisi, toivon, että sitä hieman laajennettaisiin. Onko vielä muita huomioita? Ei. No niin, olemme käyneet ensimmäisen keskustelun tästä ja Lökkegård saa vielä, jos haluaa. Ai, komissio. Onko komissio paikalla? Haluaa komissio sanoa jotain? Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Pelkkiä positiivisia kommentteja minulla on tähän. Komissio on täysin samaa mieltä siitä, että EU-kansalaisten täytyy olla tietoisempia omista oikeuksistaan. Ja tämä on juuri syy siihen, miksi me ehdotimme, että 2013 olisi kansalaisten EU-kansalaisuusvuosi, jotta voisimme tiedottaa kansalaisille heidän oikeuksistaan EUn puitteissa. Tämähän käy tästä mietinnöstäkin ilmi. Me olemme myös, työskentelemme myös hyvin paljon ö, yhden rights, more particularly on student luukun periaatteen hyväksi. Erityisesti opiskelijoiden suhteen komissio julkaisi 2010 opiskelijoiden liikkuvuutta koskevan oppaan, joka liittyy nuorison liikkuvuusaloitteeseen. Ja tästähän te keskustelette komission jäsenen kanssa perusteellisemmin. Tänään komissiohan hyväksyy koulutus- ja nuoru, nuori, nuorisoalan uuden tiedonantonsa juuri tänään tai lähiaikoina. Ja yksi keskeisistä ideoista tässä ohjelmassa on nimenomaan luoda näitä yhden luukun yksiköitä liikkuvuuden suhteen, liikkuvuuden suhteen. Eli tässä meidän kantamme, me täysin kannatamme teidän valiokuntanne tekemiä ehdotuksia. Yes, uh, thank you very much for your... Morten. Uh... Kiitoksia huomioistanne, kun niitä kuuntelin. Niin tämä on aika helppo homma. Meillä on sopimus tästä jo ja haluan kaikki varjosettelijat mukaan, että saadaan vielä tulokset aikaan. Okei. Okay. Hmm? We have... Yeah. No niin. 6. joulukuuta, mikä on aika pian. Siihen mennessä olisi sitten tarkistusten määräaika. Eiku ei, ei, kun se koski Boloniaa. Ei, ei kun vielä aikaisemmin. Ensi viikolla 28. marraskuuta on tarkistusten määräaika. Joten pitäytykää tässä päivämäärässä. Morten. It's very short, but... Aika lyhyt määräaika. Toivottavasti varjot pystyvät toimimaan. Muuten esittäisin, että jatketaan aikaa, En tiedä, onko mahdollista. The problem is that the petition is... Uh, Ongelma on se, että vetomusvaliokunta on vastuuvaliokunta ja siellä on 12. tammikuuta äänestys. Joten meidän täytyy toimittaa tämä aikaisemmin. Fast. Thank you. Nopeasti siis. So. Then we come to number nine. Siirrymme kohtaan yhdeksän. Tutkimuksen esittely aiheesta yksityisten investointien edistäminen kulttuurialalla. Aleksander Uselak, joka on kansainvälisten suhteiden instituutin tutkimuskoordinaattori, onko hän paikalla? On. Me olemme pyytäneet häntä tänne paikalle. Me olemme pyytäneet häntä tekemään tällaisen tutkimuksen. Eilenhän me puhuimme hyvin pitkälti eh, investoinneista kulttuuriin yksityisesti tai julkisesti. Ja ajattelimme, että tämä voisi tukea meidän työtämme seuraavissakin ohjelmissa. Ja pyytäisin, että te puhuisitte meille semmoisen 10-15 minuuttia esittelisitte tätä tutkimustanne. Me tiedämme, että kulttuurit teollisuudessa oli hämmästyttäviä summia, 2,6 prosenttia BKTstä, EUn eh, e BKTstä tulee luovalta ja kulttuuriteollisuuden sektorilta. Tämä on hyvin paljon. Ja kyllähän tämän täytyy jollain tavalla sitten vaikuttaa meidän politiikkaamme ja meidän ohjelmiimme. Ja meillä täytyy olla kannustimia niin, että myös neuvostokin lähtisi käsittelemään näitä asioita. Ja me toivomme, että tämän tutkimuksen avulla saisimme uutta tietoa ja annan nyt Aleksandra Uselakille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, European Parliament has commissioned... Euroopan parlamentti on tilannut meiltä selvityksen siitä, miten edistetään yksityisin varoinkin kulttuuria niin, että parlamentti paremmin ymmärtäisi sen, mikä merkitys on julkisilla kannustimilla yksityiselle rahoitukselle. Siksi kerton, kerron tästä tutkimuksesta. Meillä on tässä teemana, siis mukana oli tämä kansainvälinen järjestö ja Ljubljanan sosiaali- yhteiskuntatieteiden laitos ja Lykän yliopisto muutenkin oli mukana. Suurin osa tutkimuksesta tehtiin viime vuoden joulukuusta maaliskuun loppuun tänä vuonna, kun luonnos toimitettiin. Tässä tärkeimmät lähteet siis. Siinä pyritään analysoimaan eri muotoa, eri muotoja yksityistä investointia, kulttuuripolitiikan ja eri toimenpiteitä näkökulmasta. Siellä on seitsemän lukua, Siinä yksilöidä mitkä ovat suuntaudet, suuntaukset EU-ssa ylipäätään yksityisessä rahoituksessa niin, että voidaan tarjota mekanismeja ja mitatikkuja, että voidaan eristää yksityistä rahoitusta, mitkä ovat tärkeimmät syyt kulttuurialan rahoittamista, mitkä tärkeimmät esteet puolestaan yksityiselle rahoitukselle. Lyhyesti analysoidaan myös eroja ja suuntauksia suhteessa Yhdysvaltoihin. Jos ajatellaan sekatalouden käsitystä, siinä saadaan myös kulttuurialan kestävyydelle uusia mahdollisuuksia, niin siinä on jouduttu myös miettimään, miten täydentää julkista rahoitusta. Meillä ei ole kuitenkaan mitään johdonmukaista tietoa tarjolla niin, että voitaisiin tehdä järkeviä poliittisia päätöksiä aiheesta. Ei ole riittävää vertailukelpoista tietoa olemassa siitä, miten paljon yksityisiä varoja on, tai miten tuloksellisia toimenpiteitä ovat, ei myöskään ole minkälaista vertailukelpoista menetelmää Euroopassa. Joitakin tietoja on käytettävissä, jos ajatellaan eri maiden tilannetta. Meillä on tutkimuksia selvityksiä kyllä tehty, esimerkiksi elinkeinoelämän parissa tai taidealan järjestöjen parissa, mutta tiedot on kerätty eri menetelmin, on hyvin vaikeaa siis tehdä vertailuja Euroopan unionin tasolla. Tässä tutkimuksessa tärkeimmät tiedolähdet olivat kysely, jonka lähetimme 27 kulttuuriministeriöön tietoja kerätäksemme kaikista kannustimista, joita on kulttuurialalla. Tässä toivotettu tieto oli kovin kirjavaa. Saimme vastauksia monilta kyllä tärkeimmältä kulttuuriministeriöltä esimerkiksi tuli vastaus, että kaikkia tietoja edes kerätään, että se kuuluu paremminkin valtiovarainministeriön saralle. Muita tärkeitä lähteitä meillä oli muun muassa kulttuuripolitiikan ja suuntausten kokoomateos ja minkälaisia tutkimuksia ja selvityksiä eri järjestöt ovat jo tehneet. Would like to just briefly tell you about... Lyhyesti kertoisin näistä käsitteistä tutkimuksessamme. Kulttuuri. Tässä tutkimuksessa on ala, toiminnan ala, joka liittyy luovuuteen taiteessa. Sillä on taloudellista vaikutusta, sosiaalistakin hyötyä. Se luo, tuottaa ja jakaa tuotteita ja palveluita eri kulttuurin saroilla. Se tuo erilaisia kulttuuriarvoja siis jotta voidaan arvioida kulttuuria. Meidän täytyy miettiä ensinnäkin yksityisenä hyödykkeenä, markkinahyödykkeenä, mutta myös julkisena hyvänä. Euroopan unionin kulttuuripolitiikassa me otamme kulttuurin osana muuta tarjontaa. Me, tässä on muitakin tutkimuksia käytössä ja sekin osoittaa, mitä eri arvoja kulttuurilla on. Se voi olla taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista arvoa. Kulttuuriarvo on sisäinen ja taloudellinen arvo lisää myös tämän alan potentiaalia teollisuudessakin. Sosiaalinen arvo näkyy myös siinä, että on voitu toteuttamattomia järjestöjä. Se auttaa esimerkiksi integroinnissa. Ja se, mikä tärkeää tässä myös on, tässä tutkimuksessa on ajatus sekä rahoituksessa. Tässä on kolme lähdettä, julkinen, yksityinen ja hankitut tulo. Me pyrimme keskittymään ensinnäkin välilliseen julkiseen tukeen ja yksityiseen tukeen. Julkisen tuen osuus on erittäin tärkeä, että voidaan luoda puitteet ja edistää ja helpottaa myös yksityistä rahoittamista. Tämä liittyy ennen kaikkea verotoimenpiteisiin, pankkialan tutk- toimiin, niin hallitus ei välttämättä aina suoraan päätä sitä, kuka saa tukea, kuka ei. Termi yksityinen rahoitus on määritelty tässä niin, että se on kaikki se investointi, jota annetaan tai kulutetaan kulttuuriin, olipa kyse yksilöistä, yrityksistä tai ei-julkisista järjestöistä. Siksi tässä käsiteltiin ennen kaikkea suoraa investointia, sponsorointia, tukemista ja raho- lahjoituksia tai myös itse tuotettua tuloa. Se, että investoidaan tähän, niin motiivit ovat monenlaiset. Totta kai siellä tuotto on tärkeässä asemassa ja voitto. Voi olla, että sosiaalinen vastuu on tärkeässä asiassa, asemassa. Voi olla sosiaalisympolisia arvoja ja kulttuurilla tai siinä, että halutaan kuluttajan valinnanvapautta myös tukea koska sillä on myös kulttuurista arvoa jo sinällään. Joitakin tärkeimpiä kohtia selvityksestämme. Meidän kulttuurirahoitusjärjestelmämme on valtiovetoista ja paljon riippuu muukin tuki siitä, mitä puitteita valtio tarjoaa ja mitä päätöksiä tällä alalla tehdään. Siinä sitten mihin suunnataan tukea, niin se nähdään, että se on pienenemään päin. Siksi meidän uudistaa kulttuurisektoria, se on kestävämmällä pohjalla ja yrityssuuntautuneempaa. Kuitenkin tässä on erilaista todellisuutta tämän tavoitteen kohdalla. Suora julkinen tuki keskittyy lähinnä siihen, että tuetaan kulttuurin puitteita ja tuotantoa, siis tuotantopuolta tarjontaa, mutta viimeaikainen suuntaus on ollut, että politiikka on muuttanut myös suuntaustaan ja kulutuskin on otettu huomioon. Näin tavallaan kysytään kulttuurijärjestöltä, että he voisivat osoittaa tähdellisyytensä ihmisille. Välillinen julkinen tuki liittyy ennen kaikkea verokannustimiin, niitä kyllä on kehitelty pitkään, mutta jos ajatellaan kansalaisia kulttuurijärjestöjä ja yrityksiä, niin tilanne vaihtelee heidän osaltaan maasta toiseen se, että meidän pitäisi enemmän antamisen kulttuuria kehittää myös. Jos ajatellaan tätä yksityistä tukea sitten, niin me olemme panneet merkille, että sponsorointilla on valtavia mahdollisuuksia ja verokannustamista on myös rohkaistu, mutta sen osuus on kuitenkin aika pieni kulttuurijärjestöjen budjeteista. Monissa maissa meillä on myös arpajaisvaroja yhä enemmän kulttuurin käytössä – ja sen lisäksi tarvitaan muitakin tukia. Mutta tässä halutaan lisätä julkis- yksityisen tuen mahdollisuuksia vaihtoehtona. Totta kai tämä on tietenkin kiistalainen kysymys, koska yksityisen tuen myötä julkinen, yksityinen tuki on heikentynyt myös kriisin aikana. Jotkut sanovat, että tässä on eri korrelaatioitakin olemassa näiden eri tahojen välillä. Sponsoroiset haluavat totta kai saada voittoa kaikilla aloilla, mihin investoivat. He ovat valmiita kyllä täydentämään, mutta eivät korjaamaan julkista, korvaamaan julkista rahoitusta. Jos ajatellaan yritysjärjestöjä, niin nekin antavat arvokasta koulutustoimintaa ja näin elinkeinoelämä ja kulttuuri voidaan kytkeä toisiinsa. Tässä seurataan ja raportoidaan myös yritysten näkökulmasta tehdään selvityksiä ja tutkimuksia. Tietoja on kulttuurista, mutta se ei välttämättä suoraan liity Euroopan tasoon, ainakaan johdonmukaisesti. Toisaalta varainkeruun ammattimaistuminen ei ole vielä kehittynyt riittävästi. Tarvetta kyllä olisi ammattimaistumiselle, mutta tässä tarvitaan kuitenkin päätös kouluttaa varainkeräjiä ei välttämättä ole riittävästi varoja niin, että voidaan tätä toimintaa kehittää kulttuurijärjestöissä. Tämän lisäksi olemme vertailleet EUta ja Amerikan Yhdysvaltoja. Tässä on valtavia eroja politiikan suuntautumisessa, kuten myös tuloksissa. Järjestelmät ovat erilaiset, sekä jos ajatellaan summia, mutta myös rakenteita yksityisessä antamisessa. Eroja on myös ajatellen poliittisia ja juridisia puitteita, eroja, jotka liittyvät myös siihen, missä määrin on varoja käytettävistä varainkerun pohjalta ja minkälaisia pyytämisen kulttuuria on olemassa. Eroja myös, jos ajatellaan antamisen ja varallisuuden levittämisen kulttuurissa perinteessä, mutta tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että ala olisi sen vakaampi Yhdysvalloissakaan. Jos ajatellaan kriisiäkin, tämä, nämä tiedot osoittavat, että muilla alueilla tätä antamisen kulttuuria on enemmänkin. Tässä on selvä riippuvuus yksityistä tuesta ja niinpä ala on huomattavasti haavoittuvampi kuin moni muu ala. Siksi suurin haaste meillä Euroopassa onkin säilyttää saavutukset kulttuurin tukemisessa. Se on julkinen hyvä. Rohkaistaan toki myös yksityisrahoituksen mekanismeja. Tässä on erilaisia ongelmia ollut yksityisrahoituksen. Ensinnäkin se keskittyy hyvin perinteiseen tai sovinnaiseen kulttuuriin tai arvokkaaseen kulttuurin. Siksi meidän pitäisi tarjota myös alan vakauden takia selvää tukea. Yksityinen tuki voisi tiettyjä tapahtumia tukea tuottajien näkökulman ja mielipiteiden mukaan. Tai tietenkin voidaan ajaa, että jokaisen pitäisi miettiä oman järjestämisen ongelmia varankeruussa. Tässä tarvitaan enemmän myös selkeämpiä kytköksiä eri yhteisöjen, elinkeinoelämän ja järjestöjen välillä. Katsotaan, mikä arvokulttuurilla on eri motiivien näkökulmasta ennen kuin tehdään yksityisiä päätöksiä kulttuurin sijoitettaessa. Näiden perusteella me olemme tehneet myös suosituksia. Minä haluaisin ottaa niistä esille vain muutaman. Kehitettäisiin ensinnäkin hyvä tasapaino suoran ja välillisen julkisen tuen välillä – me uskomme, että se, että rohkaistaan yksityistä rahoitusta, niin se ei saisi kuitenkaan estää julkista rahoitusta. Yksityinen ja julkinen rahoitus ovat toisiaan täydentäviä, eivät ne korvaa, korjuvaa toinen toisiaan. Me tarvitsemme vakaata julkista tukea niin, että voidaan luottaa julkiseen hyvään. Se takaa myös vakautta alalle niin, että voidaan julkinen arvo säilytäkulttuurissa, niin julkinen tuki on siinä erittäin tärkeässä asemassa. Se, mikä on tärkeää myös, on kehittää metodologio, metodologioita tiedonkeruussa. Se, että meillä ei ole vertailukelpoista tietoa olemassa nykytilanteesta veroista muun muassa kulttuurialalla, niin eikä ole myöskään tietoa perustan yhteisen menetelmän, niin se on vakava este selvitystyölle – yksityisen rahoituksen osalta. Tässä tarvitaan aloitteita kulttuuritilastojen hyväksi. Muitakin hankkeita pitäisi edistää niin, että otettaisiin paremmin huomioon tämän tyyppinen tieto. Lisätään myös tietoisuutta verotoimenpiteistä ja hyödyistä niin, että voitaisiin käyttää tuottavalla tavalla tämän tyyppisiä määräyksiä. Pitäisi myös ammattimaisempaa varainkeruuta saada aikaan. Se täydentää normaalia mekanismeja kulttuurijärjestelmässämme. Jos ajatellaan sitä, että ei ole riittävästi varoitus, rahoitusta ydintoimintaa varten, niin siinä tarvitaan siksi julkisia toimia, että voidaan varainkeruohjelmia kehittää. Sitten muita suosituksia vielä, kuten näette. Ottaisin esille ensinnäkin sen, että voitaisiin parhaita käytänteitä veropolitiikassa edistää ja vaihtaa jäsenvaltioiden kesken. Usein virkamiehet ja viranomaiset kulttuurin alalla – jotenkin eivät ymmärrä eri toimenpiteet, joita on käytettävissä veroalalla. Siksi täytyy seurata tarkemmin, arvioida näitä toimenpiteitä kulttuurisaralla niin, että voitaisiin vertailu tietoa saada sitä Euroopan unionin tasollakin, mitkä olisivat parhaimmat ratkaisutoimet. Viimeinen suositus, jonka olemme tänne panneet, kulttuuripoliittinen toiminta eri kulttuuriarvojen pohjalta koska näin sitten päätetään, mitä rahoitetaan, mikä saa tukea, mikä ei. Me uskomme, että tässä suurimmat haasteet kulttuuripolitiikassa on se, että ollaan aloitteellisia mekanismeissa niin, että voidaan vastata eri haasteisiin sosiaalisessa taloudessa ympäristössä. Kulttuuripoliittiset toimivat, jotta voidaan rohkaista yksityistä rahoitusta, ennen kaikkea puhuttavat siihen, että voidaan kehittää kompetenssia kulttuurialalle niin, että voidaan saada myös tuottavat suhteet yksityisen sektorin kanssa. Tämän lisäksi kulttuuripolitiikan kehittäminen pitäisi edellyttää myös, että on lainsäädäntöpuitteet, jossa määrätään sekarahoituksen periaatteet kestävyyden takamiseksi. Lyhyesti yritin puhua. Tässä olivat tärkeimmät seikat ja olen varm avoin kysymyksille. Kiitos kovasti myös. Sanoisin vielä, että tekijät mielen ottavat vastaan myös palautetta very much. Kiitokset oikein paljon. Me olemme saaneet tämän esityksen sinulta. Joten meillä on se, voimme työskennellä tämän pohjalta ja voimme hyödyntää sitä aina, kun siihen on tarvis. Mutta ehkäpä meidän pitäisi nyt hieman keskustella näistä sinun ehdotuksistasi ja annankin Marjalle ensin puheenvuoron. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää tästä esityksestä ja tutkimuksesta, joka on todella kiinnostava. Ja jaan kyllä sen, mitä täällä on sanottu hyvän tiedon saatavuuden hankaluudesta, eri jäsenmaiden tilanteesta, tilannetta koskevan tiedon esimerkiksi. Minusta on mukava tutkia tätä teemaa ja puhun paljon kulttuurin ja taloussektorin välisistä suhteista, mutta minä aina melkein törmään ongelmiin tiedonsaannin suhteen. Minulla on 2008 vuodelta tietoja, jossa puhutaan kolmesta prosentista bruttokansantuotteesta, mutta eilen huomasin, että 2009 puhuttiin 1,7 prosentista ja nyt sitten tänään kuulin tämän 2,5 prosenttia luvun. Eli tarkoitan tällä, että tiedosta on pulaa ja on vaikeaa puhua tästä teemasta ja levittää informaatiota koko Euroopan unionin tasolla, kun nämä luvut ovat hankalia saada. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että se, mikä on helpompi hahmottaa, on sekajärjestelmä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, mutta minua kiinnostaisi kuulla hiukan lisää vielä USAn ja joidenkin EU-maiden välillä Tilannehan ei ole koko EUn alueella sama, koska me tiedämme, että kulttuurisesti Yhdysvallat on aina, heillä on aina ollut suurempi tendenssi kulttuurin promovoimiseen, niin sanottuihin mesenaatteihin, eli yksityissektorin mukanaoloon. Eli mikä on tämä varsinainen ero Yhdysvaltojen ja EUn välillä kun Yhdysvalloissa yksityiset, yksityiset tahot tukevat kulttuuria paljon enemmän ja EU:ssa olemme vielä tuosta tasosta aika kaukana. Uh, well, the ref- tax... I'm sorry. Yeah, collecting. Keräämme nämä koko kysymykset yhteen. Voitte sitten vastata, kun olette kuulleet kaikki kollegat. Niin sitten ja. Herra Fisas. Gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen, että tällainen asiakirja meillä on Muistamme, että lainsäädäntökauden alussa toivomme tällaista selvitystä, ainakin tässä ryhmässä sitten, että komissio tekisi tällaisen selvityksen. Minusta vaikuttaa siltä, että tarvetta oli ja on erittäin tärkeä meidän kaikkien kannalta. Minä sain sen juuri vasta sen käsiini Siinä mielestäni katettu aika hyvin kaikki ne kohdat, jotka ainakin minusta vaikuttivat mielenkiintoisimmilta, että niistä puhutaan. Ehkä yksi juttu, puute, haitta, että kun tehdään vertailevia tutkimuksia maiden kesken, Italia, Alankomat, Puola, Slovenia ja yhdistynyt kuningaskunta ovat mukana. Mutta olisi ollut kivaa tietää, Miksei otettu Saksan kaltaista maata, Ranskaa, ne ovat tärkeitä, niillä on mielenkiintoinen järjestelmäkin. Espanjasta tietenkin on puhuttu valitettavasti. Yksikään Espanjan hallitus ei vasemmalta sen paremmin kuin oikealta ole pystynyt kunnon politiikkaa harjoittamaan. Toivottavasti se nyt muuttuu. Tässä on hyvä. Haluaisin korottaa sitä, mitä Mariakin totesi siitä, että kun vertaillaan järjestelmiä USAssa ja EUssa, niin olemme hikosen kateellisia, miten siellä kulttuuria rahoitetaan. Ei pelkästään kulttuuria, vaan urheiluakin ja monissa muissakin asioissa, kun tätä tuetaan. Jos ajatellaan amerikkalaisia lakeja tai metodeja tai sitten Euroopassa, varsinkin kriisiaikoina valitettavasti Kaikissa näissä asioissa on taipumuksena tehdä leikkauksia, varsinkin kulttuurissa ja myös urheilussa. Mielestäni on keskeistä, että me voisimme kuitenkin jatkaa näitä julkisia tukia yhdessä järjestelmän kanssa. Emme kuitenkaan yksityiseltä voi vaatia, että noin vain ikään kuin hyvänä palveluksena rupeaa tukemaan kulttuuria ja urheilua. Siellä täytyy olla selviä kannustimia, että he ovat vakuuttuneita siitä. Ehkä tämä tutkimus antaa hiukkasen osvittaa monille eurooppalaisille maille, niin että lakia voitaisiin muuttaa ja, ja kohentaa. Danke. Helga Trüppel. Thank you um, for your speech and... Kiitoksia teidän puheestanne ja näistä suosituksista. Haluaisin palata niihin. Te puhuitte harmonisoinnista eh, siten, että kulttuuri kulttuuripalveluja ja kulttuurihyödykkeitä ei kuitenkaan uhata. Viime viikolla Strasbourgin täysistunnolla täysistunnossa äänestettiin enemmistöllä eh, arvonlisäveron alentamisesta kulttuurihyödykkeiden ja kulttuuripalvelujen kohdalta. Ja minä haluaisin kuulla, mitä te tästä poliittisesta toimenpiteestä ajattelette ja mit, miten te ymmärrätte kulttuuripalvelut? Mikä on teidän määritelmänne kulttuuripalveluista? Mitä ne teidän mielestänne kattavat? Tämä olisi kiinnostava tietää, kun mainitsitte ne tuossa puheessanne. Sitten teillä oli joitakin suosituksia ja viimeinen oli se, että eri kulttuuriarvojen mukaista kulttuuripolitiikkaa harjoitetaan. En täysin ymmärtänyt, mitä tuolla ilmaisulla tarkoit- esititte, joten olisi mukava kuulla siitä tarkemmin. Kiitos. Mr. Boris. Edustaja Boris. Mam, mam dwa pytania, które wiążą się jakby z bezpośrednim tematem. Pierwsze. Kiitos. Minulla on kaksi kysymystä, jotka liittyvät tähän pääteemaan. Ensimmäinen liittyy PK-yrityksiin kulttuurialalla. Tiedän, että että, tai siis me tiedämme hyvin, että on hyvin paljon tukea ähm, innovaation PK-yrityksille. Oletteko te sitä mieltä, että nämä varat, joita on tähän annettu, eivät olisi, tai että ne ovat tavallaan tällainen äh, este sen vuoksi, että nämä tietyt katot estävät tukemista, koska ne ovat niin pienet? voisimmeko me eurooppalaisin varoin mahdollisesti tukea näitä paremmin? Toinen kohta liittyy elokuvasektoriin. En tiedä, miten pitkälti te olette tätä tutkineet, mutta USAssa tämä yksityinen järjestelmä toimii hyvinkin menestyksekkäästi. Meillä Euroopassa me käytämme nimenomaan julkisia varoja ja yksityiseltä puolelta tulee hyvin pieni osa elokuvasektorille. Näettekö te jotain esteitä siinä, miksi yksityinen sektori ei osallistu, koska tässähän on kyseessä valtavat markkinat. Ja tässä voitaisiin käyttää eurooppalaista potentiaalia, koska potentiaalihan on valtava. Tiedättekö te, miksi meillä yksityistä pääomaa äh, ei ole nimenomaan elokuvasektorilla? Vielen Dank. Äh, diese Frage hätte ich auch gerne gestellt, deswegen kann ich... Niin, minä olisin myös esittänyt tämän kysymyksen. No niin, kuka teistä antaa tämän vastauksen? Olkaa hyvä, vastatkaa te tai teidän kolleganne. Te sanoitte, että teillä on kollegoitakin täällä paikalla. Okei, sitten ymmärsin väärin. Eli te, olkaa hyvä. Uh, well, the difference, the first question was about difference. Tässä oli kyse myös eroista USA ja EUn järjestelmien välillä ja tat, verouudistus tehtiin 60 lopulla Yhdysvalloissa. Siellä on paljon muita pidemmälle vietyjä verotoimenpiteitä, monimutkaisempia. Selvityksessä niitä on yksityiskohtaisemmin kyllä myös tullut katsottu. Verohelpotukset ovat siellä paljon suuremmat kuin Euroopassa. Me uskomme, että kun verot ovat korkeat, niin kansalaiset aina ajattelevat, että he ovat jo oman osuutensa hoitaneet kulttuurin tukemisessa verotuksen kautta. Ei heillä oikein ole enää motivaatio ottivat jo sen enempää äh, osallistua tukemiseen. USAssa on nähtävissä myös, että kulttuurisektori ei ole mitenkään vakaa. Siellä on myös pitkä perinne varallisuuden levittämisessä ja mekanismien sen tukemiseksi, esimerkiksi verohelpotukset tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia. Minä kyllä uskon, että sitä pitäisi kyllä miettiä enemmän. Selvityksessä oli omat puitteensa ajallisestikin, emme pystyneet siihen enemmän uhraamaan aikaa ja tilaa. Jotain yleisiä suuntauksia olemme kuvailleet. Liitteessä on vielä enemmän yksityiskohtaisempia tietoja USA-järjestelmästä – siellä on myös luettelo eri verotoimenpiteistä, jotka tulivat selville kyselyssä. Ne ovat hajallaan eri lainsäädännössä. Se oikeastaan estää myös sen yhtäältä kulttuurisektoria käyttämään niitä, koska he eivät kertakaikkiaan tiedä niistä. Meidän suosituksissamme on esitetty myös, että tehtäisiin horisontaalinen selvitys, kun he joutuvat selviämään näistä hyvin ei-käyttäjäystävällisistä tiedoista verojärjestelmistä, joita voitaisiin käyttää. Eli se ei meidän mielestämme yksi juttu joka olisi hyvä pitää mielessä, kun systemaattisesti arvioidaan tietoa. Siksi me uskommekin, että kun meillä on koko teos, niin ehkä samantyyppinen voisi kartoittaa tarkemmin, minkälaista tässä tarjolla on, kun kaikki toimenpiteet ovat kovin hajallaan eri maissa, eri aloilla, eri lainsäädännöissä. Näin edunsaajat voisivat paremmin ymmärtää, miten käyttää niitä. Ennen kaikkea pitää siis kehittää kulttuurista antamista, mutta myös kulttuurista pyytämistä. Näin, tässä ei ole riittävästi vaihtoa. Kulttuuriorganisaatiot ovat tässä tärkeässä asemassa. Meidän mielestämme heitä pitäisi edelleen tukea, koota yhteen, jotta me saisimme enemmän johdonmukaisempaa tietoa, joka perustuu samanlaiseen menetelmään. Kun Euroopassa puitteet ovat kovin erilaiset maassa toiseen, sekin on huomioitava. Sitten tästä muusta tutkimustilanteesta Eurooppa on kovin erilainen, mikä maa, ja olisimme voineet valita minkä tahansa maan. Me halusimme ottaa mukaan erilaisia todellisuuksia, ei pelkästään hyviä, vaan myös sellaisia, jotka eivät toimi. Ajatuksena on, että saataisiin aika järjestelmä, joka olisi hyödyllinen kaikille. Kävi selville, että yhdistynyt kuningaskunta Alankomaat ovat kehittäneet pisimmälle järjestelmänsä. Voi olla, että voidaan puhua jopa parista vuosikymmenestä kulttuuri ja yritystahot myös ovat tähän osallistuneet merkittävällä tavalla. Noissa maissa oli myös tarjolla paljon tietoa. Emme ehkä ottaneet Ranskaa, koska meillä ei ollut Ranskan taitoista työntekijää tiimissä, mutta arvioimme totta kai myös sekundäärilähteitä eri kielillä. Me olemme keskittyneet kieliin, joita me puhumme, jotta pystymme selvittämään, mitä siellä on, koska meillä ei ollut tässä ketään kääntämässäkään. Ai- me Otimme Alankomaat yhdistyskunnan, Puolan, Slovenian, siis erilaisia todellisuuksia, viimeksi mainittu kaksi uusi, uusia maita, tulokkaita unionissa, siellä on omat haasteensa. Italia puolestaan Välimeren maana. Ajattelimme, että siellä varmasti tilanne olisi erilainen. Sitten alvin yhdenmukaistamisesta oli kysymys myös. Me tarkastelimme esimerkkejä. Tiimissä oli myös juristi, jota, joka kantoi tästä huolen. Yhdenmukaistaminen on yksi suunta, lähinnä poikkeuksissa se on tullut esille, mutta on nähty, että että sillä on hyvät tulokset saatu aikaan. Tässä on tärkeää painostaa, että poikkeukset edelleen jatkuisivat. Jos ajatellaan tätä kulttuuria yhtäältä, julkisena hyödykkeenä tai markkinahyödykkeenä, niin on hyvin vaikea löytää tasapainoa. On kyse tavara implisiittisestä tuesta myös kulttuurialalle, kulttuurijärjestöille. Tämä yksilöitiin vain tärkeänä kysymyksenä. Meillä ei välttämättä ollut tarjolla mitään vastauksia. Miten puuttua siihen? Mutta mutta jälleen kerran selvitys osoitti sen, että on valtavaa tarvetta tehdä selvitystyötä veropolitiikassa, verotoimenpiteissä. Tällainen seikkaperäinen tutkimus pitäisi tehdä monen sellaisen kysymyksen kohdalla, jonka tekin esititte. There was, what was the, um, there was a, um, the last recommendations. Viimeinen suositus liittyy kulttuurin eri arvoihin. Me uskomme, että kulttuuri ei voida pitää pelkästään markkinahyödykkeenä. Meidän on ymmärrettävä, että se on kokonaisvaltainen ilmiö, jolla on myös sosiaalisia vaikutuksia. Hetkinen, palaan siihen. I can say what we wanted to say. We believe that it is something that... Me uskomme, että sen pitäisi olla kokonaisvaltaisesti arvioitua, ei pelkästään talouden näkökulmasta, mitä hyötyä sitä taloudellisesti saada, vaan myös ajatellaan sosiaalisia, yhteiskunnallisia merkityksiä. Siinäpä lähinnä suosituksemme että voitaisiin kompetenssia ensinnäkin parantaa alalla ja sitten sekarahoitusjärjestelmää pitäisi tukea. Ymmärtäen kulttuurin eri arvot, jotka on säilytettävä. Eh, Mr. Vatimo, did you want to speak? Herra Vattimo, halusitteko te puhua? Te nostitte kätenne ylös. Yeah. chiedere eh, se... Haluaisin kysyä teiltä, jos ajatellaan sitten suosituksia, joita komissiolle esitellään, mitä teemme tutkimuksella, vaikuttaa siltä, kuten olin ymmärtävinäni, kun kuulin tätä tekijää, että minä puhun nyt Italian näkökulmasta, siis Etelä-Euroopan näkökulmasta, sitä nyt tunnen eniten – jos ajatellaan yksityisen osuutta kulttuurissa, niin se perustuu sponsorointiin, mainontaan, ei niinkään verohelpotuksiin. Tässä on omat vaaransa, jos, jos meillä on jonkinlainen kulttuuritilaisuus, festivaali tai jotain muuta, ja siellä on valtava määrä yritysten mainontaa, en tiedä koska koko Eurooppaa, mutta ainakin ero Yhdysvaltain on se, että siellä on veroleikkauksia ja sitten maksetaan museoille, kirjastoille. Täällä on puolestaan aloitteita, jotka rahoitetaan sen mukaan, kuinka pitkälle voidaan sponsorojan näkyvyyttä lisätä, pitää merkkiä sillä ja niin edelleen. Me voisimme varmasti jotenkin keskustelun myötä saada esillä myös tämä ero, että kehotettaisiin Euroopan instituutioita suosimaan enemmän veropuolta niin, että edistetään kulttuuritapahtumia verotuksellisin keinoin, eikä toisella tapaa, joka nyt on aika hallitseva minun mielestäni. Ehkä ainakin jossakin maissa minusta näin on. Selvityksen myötä ehkä voidaan tehdä jotain suosituksia, ei pelkästään siinä ymmärtämiseksi, mitä nyt on käynnissä ja mitä näkymiä on tarjolla, mutta en tiedä, jos meidän valiokuntamme pitäisi myös antaa jotain komissiolle, jotta saavutettaisiin myös tuloksia. Kiitos. Lieber Vattimo, das kann... Arvoisa herra Vattimo, näitä, näihin kysymyksiin meidän esittelijämme tai vieraamme ei voi vastata. Me olemme pyytäneet häneltä tämän tutkimuksen, mutta se mitä me tällä tutkimuksella teemme, niin se on meidän päätettävissä. Meidän täytyy lukea tuo tutkimus ja sitten meidän pitää katsoa, mitä johtopäätöksiä me voimme siitä vetää, mutta se on meidän työmme perusta tulevina perusteena myös luovan ja kulttuuriteollisuuden teeman. Ja me voimme oma aloitteeseen lausuntoon nämä asiat saattaa, mutta tänään me voimme puhua vain tuon tutkimuksen puitteissa ja haluan vielä sanoa, että minusta olisi ollut todellakin mukava, jos olisitte hiukan tutkineet, miten Pohjoismaissa tämä asia menee. Tiedän, että Ruotsissa on hyvin paljon kulttuurirahoituksellisia ongelmia. Minun mielestäni yhdistynyt kuningaskunta ei ole mikään Pohjoismaa. Olisi mukava kuulla, miten Ruotsissa esimerkiksi nämä asiat hoidetaan. Minusta se ei saa olla mikään tekosyy, että jossain työryhmässä ei ole ranskankielistä henkilöä, että sitten se ei ranskaa tutkita ollenkaan eikä oteta tutkimukseen mukaan. Ehkä teillä ei ole tarpeeksi rahaa enkä halua teitä siitä syyllistää, mutta ei se saa olla mikään selitys eikä syy. Meillä kaikilla on intressi siihen, että tällainen tutkimus tehdään niin intensiivisesti ja laajasti kuin on tarpeen, jotta me voimme ymmärtää, mitä nämä erot ovat ja missä ne ovat, sillä suuria eroja ikävä kyllä on ja en ole varma, että jos otatte Ison-Britannian, Alankomaat, Slovenian ja Puolan, annet, tuleeko, syntyykö tästä todellinen kuva välttämättä. Eli on paljon sellaisia maita, jotka ovat tässä välimaastossa ja ehkä meidän täytyy vielä hankkia uusi tutkimus, jossa Pohjoismaatkin olisivat mukana. Olisiko teillä vielä vastattavaa johonkin kysymykseen kenties? Uh, well about... No näistä sponsoroinneista. Toki verot ovat eh, hyvin eh, hyödyllisiä. Sponsoroin, koska sponsoroinnin perusmotiivi on heidän oma etunsa ja voittonsa, kun he sponsoroivat kulttuuritapahtumisia. He yleensä keskittyvät enemmän tällaisiin arvokkaimpiin, näkyvämpiin tapahtumiin. Ja on tiettyjä kulttuuritapahtumia, jotka tukevat kulttuurin monimuotoisuutta, jotka ovat tuolla enemmän reunalla. Ne eivät välttämättä saa yhtä helposti sponsorointia kuin jotkut näkyvämmät tapahtumat, joten tätä täytyisi täyttää jotenkin. Esimerkiksi Italiassa pankkisäätiö tukee, eli siis tällainen kulttuurin sosiaalinen arvo otetaan myös huomioon, eikä ainoastaan taloudellinen. Mitä tulee sitten näihin tutkimuksiin, joita olemme tehneet tietyistä tapauksista. On totta, mitä te sanoitte, otamme sen huomioon. Mutta me uskomme, että tämä on nyt vasta ensimmäinen askel. Tämä, tällä tutkimuksella on oma arvonsa, jotta voidaan informoida, tarvitaan systemaattisempaa ja jatkuvaa tutkimusta. Ja että olisi jonkinnäköinen väline, tällainen tutkimusväline, jolla kansalliset tutkijat äh, voisivat jatkaa tutkimusta, jotta he tietäisivät, mitä ongelmia on ja mitä on kerättynä. Ja tätä voitaisiin vaikka vuosittain ajantasaistaa. Tämä voisi olla hyvä. Eli informaation vaihto ja niin edelleen. Me uskomme, että jos haluaa miettiä sitä, millä tavalla muuttaa yksityisten ähm, investointikäyttäytymistä kulttuuri, millä tavalla vahvistaa sitä, äh, niin silloin täytyy olla hyvää informaatiota, jonka perusteella tämä tehdään. That will be the basis for different... Tästä tulee varmasti perusta erilaisille tapaustutkimuksille eri maissa. Kiitoksia, että teitte työmme ja saimme hyvin tuoreita uutisia ja näitä tulemme kyllä käyttämään hyväksemme kaikkia näitä tietoja. Nyt tulemme sitten esityslistan kohtaan kymmenen Niin, halusiko komissio kenties vielä sanoa jotakin? Onko komissiosta joku paikalla, joka haluaa kommentoida tätä? Ähm, Rova Chavron, haluatteko te sanoa jotakin? Onko teillä jotain tähän? Ei. Ilmeisesti ei teidän tarvitse, jos te ette halua. No, madame la présidente, je vous remercie. Euh, je voulais... Arvoisa puheenjohtaja, kiitän teitä, mutta haluaisin ehkä yhtyä siihen huomautukseen, jonka teitte siitä, kuinka tärkeää on saada tapaustutkimuksia, jotka todella heijastelevat todellisuutta. Joka tapauksessa olemme tyytyväisiä siitä, että tämä tutkimus, kiinnostava tutkimus yksityisistä investoinneista kulttuurin alalla on tehty ja julkaistu, koska periaatteessa tämä tutkimus menee kyllä siihen suuntaan, mihin meidänkin pohdintamme komissiossa menevät kulttuurin rahoituksen suhteen. Ja tämän tutkimuksen julkistaminen osuu yksin meidän Luova Eurooppa-ohjelmamme hyväksymisen kanssa, jota parhaillaan rakennamme ja ehdotamme, ja jossa meillä on tarkoitus luoda uusi rahoitusinstrumentti, kuten hyvin tiedätte, jolla voidaan tukea luovaa ja kulttuurisektoria. Tällainen tutkimus on siis hyvä inspiraation ja tiedon lähde, ja me olemme samaa mieltä analyysistä metodologisten puitteiden suhteen ja siitä, että tästä ehkä puuttuu joitakin tietoja ja analyysejä, jotka olisivat tärkeitä, jotta voidaan todellista vertailua luoda, mutta me työskentelemme yhdessä aluepääosaston kanssa rahoituskysymyksissä ja tietysti myös yritämme viedä viestiä neuvostoon päin. Kiitoksia, sanoo puheenjohtaja. Pyytä, voisinko ehkä pyytää teitä pohtimaan hieman sitä, voisitteko te käyttää tutkimusosastoanne eh, tehdäksenne seurantaa tästä tutkimuksesta tai tämän tutkimuksen seura- seurannan toteuttamiseksi, koska teillä on suuri tutkimusosasto eikä kukaan oikein tiedä siitä mitään. Minä mielelläni äh, haluaisin niitä tietoja, mitä sieltä löytyisi esimerkiksi Ranskan, Unkarin, Saksan suhteen. Tämä olisi todella tärkeä tehtävä teidän tutkimusosastollenne. Ja me olisimme hyvin tyytyväisiä, jos tällä tavalla auttaisitte meitä. Mehän annamme teille rahaa, jotta toteutatte tämän tyyppisiä asioita. Kiitoksia, että otitte kuuleviin korvinne tämän pyyntöni. Kiitos. No Ja kiitoksia vielä kerran meidän vieraallemme. Nyt olemme siis kohdassa 10. Herra Berlinger, hänellä on Bolognan prosessia koskeva mietintö. Herra Berlinger, minä en enää puhu paljon, vaan annan suoraan puheenvuoron teille. Olkaapa hyvä. Grazie Presidente. Anch'io non puheenjohtaja. Enkä minäkään ole ruveta toistamaan sen, mitä olen jo aikaisemmin todennut muissa yhteyksissä. Se olisi täysin hyödytöntä. Minä sen sijaan haluaisin ottaa esille vain muutaman näkökohdan, jotka ovat poliittisesti tärkeämpiä kun keskustelemme tästä aiheesta. Otetaanko kuitenkin huomioon se, että nyt kollegoilla on ihan muodollinen esityksenikin olemassa tekstinä päätöslauselmaksi. Näin ovat päässeet paremmin jo sisällekin tähän tematiikkaan. Minun mielestäni, jos ajatellaan tärkeintä poliittista tavoitetta, joka on toteutettu, kattava parlamentin päätöksin niin, että sillä olisi jotain arvoakin, kun se menee täysistuntoon aivan päätteeksi tätä menettelyä. Niin tässä tärkeimpänä tavoitteena päätöksenteossa on korostaa roolia, joka toimielimillä Euroopassa on, kun käytännössä ruvetaan rakentamaan eurooppalaista korkeakoulualuetta. Aika hassua, että tämä korkeakoulualue olisi pelkästään jäsenvaltioiden toimivallassa, kun meillä on olemassa kuitenkin jo tämä alue. Mutta tämä nyt on pelkästään luokista. Siksi meidän täytyy mennä myös paremmin yksityiskohtiin myös komission jäsenen Vasiljun kanssa Tässä toisessa mietinnössä, jota me täällä työstämme, niin että saadaan jotain konkretiaa tänne mukaan. No kun minä nyt olen juristi, niin haluaisin mennä näihin yksityiskohtiin 165 artikla eut sanoo, että Euroopan unioni tukee myös laadukasta opetusta rohkaisten, rohkaisten yksity, yhteistyötä, siis että se osallistuu, antaa kontribuution. Ei se välttämättä tarkoita, miten se siellä on mukana, mutta kuitenkin juridisesti ei se anna mitään täydellistä toimivaltaa jäsenvaltioiden sijaan. Se olisi tyhmää vaan antaa, tästä mennään nyt vielä, rohkaisee yhteistyötä ja tukee ja täydentää niiden toimintaa, kunnioittain totta kai kunkin vastuualueet ja niin päin pois ja niin edelleen. Siinä kehitetään eurooppalaista ulottuvuutta myös opetuksen saralla. Sopimuksessa sanotaan, että koulutuksella on myös eurooppalainen ulottuvuutensa Siinä halutaan suosia opiskelijoiden liikkuvuutta, opettajien liikkuvuutta, tunnustetaan myös tutkinnot ja, ja opintosuunnitelmat. Sehän kuuluu kaikki Bolonian prosessiin. Tiedon vaihto ja niin päin pois ja niin edelleen. Euroopan parlamentti saa tehtäväkseen, kuten myös Euroopan neuvosto, Euroopan neuvosto menettelyn pohjalta ryhtyä toimiin tämän rohkaisemiseksi. Siis me olemme aivan sopimusten puitteissa. Ja totta kai juristin ominaisuudessa haluaa lukea lakia niin kuin se on kirjoitettu. Sitten jos menen komission tiedonantoon, niin sielläkin rohkaista tähän suuntaan. Tämä on kaikki uutta. Ja siksi voidaan sanoa, että komission parlamentin kesken on löydetty yhteinen sävel. Eli rohkaistaan eteenpäin. Ensinnäkin, että toteutetaan uudistuksia opetuksessa jäsenvaltioissa, Kuitenkin Bolonian prosessi pyrki modernisoimaan eurooppalaista yliopistokoulutusta ja luoda tutkimusalue myös Euroopassa. Tämä osoittaa, että kun ajatellaan strategisia vastauksia tai haasteita, niin ne ylittävät kansalliset rajat ja siinä tarvitaan myös lisää enemmän järkevällä tavalla kasvua, että neuvosto ja parlamentti myös ja sitten on luettelo näistä toimivalloista myös. Siksi sanoisinkin, että kyllä meillä toimivaltaa on. Tämä on lähtökohta, mutta sitten meidän täytyy vielä olla rohkeampia ja uskaltaa enemmän niin, ettei Porlonan prosessi toteutuisi vain joissakin valtioissa. Toinen luonteenomainen piirre tässä on se, että on eroja Euroopan osien kesken – on epätasapainoa tämän prosessin toteuttamisessa. Pohjoiset maat, no meillä Italiassakin on etelä ja pohjoinen, mutta Euroopassakin on totuttu siihen. Meillä on tämä spread nyt pelkästään. Korkoerot ovat ikään kuin pakkomieltenä, ei me voida sitä pelkästään noudattaa. Jos ajatellaan pohjoisia maita, niin ne ovat johtoasemassa tässä. Jos me haluamme tasapainon etelän ja pohjoisen kesken, nimittäin nyt tämä epätasapaino rankaisee muualta tulevia, esimerkiksi Välimeren alueelta tulevia, koska siellä on valtavia vaikeuksia päästä työmarkkinoille, kun on sellaisia tavoitteita muun muassa tutkintojen tunnustamisessa, ammatillisessa liikkuvuudessa – niin ovet sulkeutuvat e, opiskelijoiden edestä, jotka tulevat etelästä. Ja se vaatii jotenkin että tarvitaan tasapainoa. Eli nyt tarvitaan toimenpiteitä, jotta voitaisiin tämän tyyppistä suuntausta tukea. Jos ajatellaan, miten tässä on menty rinnakkain eteenpäin ja on syntynyt tiettyä syrjäytymistä, joka on tavallaan prosessia vastaan, yhteisön vastaan. Se, että jäsenvaltiot ovat omineet yksinomaisen toimivallan itselleen. Ja siksi jos ajatellaan näitä opetusministereiden konferenssejakin, niin siellä on vain ministereitä konferensseissa ja usein unionin ulkopuoleltakin, esimerkiksi Bukarestissa oli viimeinen. Tämä pitää nyt korjata en mene nyt kaikkiin näihin kohtiin, koska se olisi liiallista minun puolelta, mutta mielestäni neuvoston ja komission pitäisi meidän kanssamme nyt korjata tätä prosessia. Nimittäin ainakin neuvostossa se toteutetaan Euroopan unionissa eikä unionin ulkopuolella. Jos ajatellaan niitä maita, jotka ovat pidemmälle, nyt tavallaan ollaan soft-lainsäädännön ulkopuolella, eikä kunnioiteta perinteitä, mutta kuitenkin jonkinlaista tasapainoa tarvitaan, että tätä voidaan eteenpäin viedä. Ja meillä on selvä oikeus perustakin sopimuksista saatu niin, että voitaisiin nämä tulokset saada aikaan. Olen iloinen, että Italian hallitus on ottanut tämän kysymyksen esille myös neuvostossa. Toivotaan, että sitä esitetään. Toivottavasti puheenjohtajavaltio Puola ja Tanskakin vievät tätä eteenpäin määrätietoisesti. Sitten toiseksi. Kollegoille totesin, että tässä minun esityksessäni on tavoitteena saada aikaan tehokkuutta Polonian prosessiin ja eurooppalaiselle alueelle niin, että voitaisiin taata myös Tutkintoja ja pätevyys koko alueella. Sitä pitää tulla oikeus. Jos on määrätty, että liikkuvuus on perusoikeus, siis ei oikeus, vaan perusoikeus, fundamental rights, siis liikkuvuus, niin meidän täytyy siitä tehdä oikeat johtopäätökset ja taata, että on tällainen abstrakti ole, ole, olemus, vaan että meidän nuoremme saavat nauttia tästä oikeudesta. Ja totta kai se nyt on unionin tehtävä. Ei voida väittää, että jos Italia antaa jonkin tutkinnon, niin täytyy taata, että se on pätevä myös Ranskassa, Saksassa ja muualla. Ja totta kai tämä täytyy yli rajojen toteuttaa. Se on myös osa tätä sisäistä tarvetta, ei niinkään juridinen tarve, mutta kuitenkin. esimerkiksi myös joustoopetussuunnitelmissa, että saadaan helpommin tuettua tätä. Siis myös opetustulokset on pidettävä mielessä yliopistoissa. Siis tämä tutkimus, joka kuitenkin on hyvin kansainvälistä myös Euroopassa, jos tutkija ei voi tehdä tutkimusta muualla kuin vain kotonaan, kun kuitenkin tässä jo verkossa kiertävät tuloksetkin – niin olen tässä lopettelemassa. Mutta jos ajatellaan, yliopistot eivät didaktisesti vielä ole että Kukin yliopisto elää omissa puitteissaan, omassa toiminnassaan, ikään kuin kansallisesti, omien kansallisten standardien puitteissa. Ja emme voi pakottaa tätä enää opiskelijoillemme, kun ajatellaan myös tätä opetussuunnitelmaa. Ja pari Pari seikkaa lisää vielä ennen kuin lopetetaan. Totta kai sosiaaliset kysymykset yliopistoissa. Nimittäin tässäkin jotkut jäsenvaltiot ovat tilanteessa, että liian moni jää nuoristamme yliopiston ulkopuolelle. Tätä ei voida sallia. Jos ajatellaan myös EU 2020 tavoitteita, niin se on sielläkin mukana. Eurooppalaisen alueen ja prosessin myötä meidän täytyy nämäkin toteuttaa. Ja lopuksi yksi asia, joka on pidettävä mielessä. Minä olen ollut yhteydessä myös opiskelijajärjestöihin, joita täällä on, ESOn ja muihin järjestöihin, muihin tahoihin. He ovat tästä kokonaan poissa olevia. Tämä on vain hallituksen välisiä rakenteita – eikä voida perustaa tätä pelkästään siihen, että unohdamme kokonaan opiskelijat. Kun ajatellaan opetusta ja suuntautumista opetuskeskuksiin, ja sekin muuttaisi paljon yliopistojen toimintaa. Tämä opetustoiminta on keskittynyt pelkästään luentoihin ja loppututkintoihin, mutta niinä että opiskelija osallistuisi itse tähän opetustaipaleeseen, kaikkiin näkökohtiin jopa sinne. Kaikki tämä on vielä poissa olevaa. Joissakin yliopistoissa, joissakin jäsenvaltioissa on ykkösen parannettu tilannetta, mutta aika yllättävää, kun aikana sanottiin, että tässä menee liian hitaasti eteenpäin – ja mitä termiä käytetään, nyt käytetään supervisor ja sun muuta meilläkin, on syntynyt uusi, uutta kulttuuria opetuksessa. Ja opiskelijat ovat siinä mukana. Yksi viimeinen esimerkki, kun keskittiin, keski, keksittiin tämä Erasmus, joka on hyvin arvokas asia, niin siinä annettiin rahaa, että opiskelijat voivat opiskella ulkomailla. Maastrichtin kollegat ovat esittäneet että annettaisiin rahat yliopistolle, joka ottaa vastaan, ei lähetä. Aikaisemmin mennään Roomasta Pariisiin. Ja sitten parisilaisten pitää opetus järjestää ulkomaalaiselle. Se on palvelus, koska opetus on myös palvelu. E, ja kun me hyväksymme tämän järjestelmän, niin meidän täytyy hyväksyä myös järjestelmät, jotka ovat tunnustettavia. Minä olen itse Rooman yliopiston Äh, Lassa Pietsa yliopiston professori, ja minä olen hyväksynyt master-tutkinnon italialaisen, joka oli Yhdysvalloissa opiskellut, mutta hän ei miellyttänyt yliopiston tarjoama koulutusta. Ja se oli tämä yliopisto MIT, siis, ja sehän on suuremmoinen yliopisto. Tässä on myös esimerkkejä, joissa meidän pitäisi jotenkin järjestellä näitä asioita – ja se tehdään nyt vain kansallisella tasolla. Anteeksi, että nyt joudun koettelemaan kärsivällisyyttänne. Berlinger. Kiitoksia, herra Berlinger. Meillä ei ole enää hirveästi aikaa. Meillä on täsmälleen 20 minuuttia jäljellä ja me tiedämme, että 6.12. mennessä eli 10 päivässä meidän täytyy saada tarkistukset tehdyksi. Äänestyshän on tammikuussa ja 6.12. mennessä tosiaan täytyy tarkistusten olla valmiina, eli pitäkää tämä nyt todellakin mielessä. Herra Lokkegaard, olkaa hyvä. Do you want to floor for him? Haluatteko puhua siis? Nyt me puhumme tästä asiasta, eli herra Vattimo, olkaa hyvä. No, minä olen tässä valmistelemassa myös tarkistuksia sitä ne aikanaan, mutta minä haluaisin pari kolme seikkaa ottaa esille, jotka vahvistuvat vielä tässä mietinnössä. Nimittäin tutkintojen tunnustaminen. Ja mietin, missä määrin, Berlingin tässä nyt oikein puhukaan, on kyse vain yliopistotutkinnoista, mutta sitten on muita ammattitutkinnoistakin kyse, joissa on avoimia kysymyksiä. Ne eivät kuulu Bolonian prosessiin, mutta otin ne esille, koska se on vielä monimutkaisempaa. Toiseksi, opiskelijoiden asema. Viittaa siihen, mitä Verrikin lopuksi totesi. Meidän täytyy taata se, että Erasmus-yliopiskelijat, jotka Ranskaan tulevat, saavat palvelut ja niin edelleen. Mutta meidän täytyy taata myös ihan omissa yliopistoissaan kansallisesti opetuksen tasoa. Se on usein vielä jäljessä vaatimuksistaan. Niin, ja tiedän, jotta voidaan Euroopan tasolla tutkinnot tunnustaa, niin meidän täytyy jotenkin vastavuoroisesti yliopistot saada tunnustamaan myös opiskelutavat. En tiedä, onko olemassa mitään keinoa. Maastritin kriteereitä ruveta laatimaan yliopistoja varten. Jos tutkinnot tunnustetaan Euroopan tasolla, niin pitäisi olla ainakin tietty määrä tutkeja tietty määrä opettajia ja niin edelleen. Tiedämme, että näin ei ole kuitenkaan. Tai majoitusta ja niin edelleen. Mitä sinä totesit opetuksen laadusta liittyy paljon tähän. Ja sitten nämä kolmivuotiset tutkinnot, niihin liittyy ongelmia, varsinkin tiedämme, että humanistisilla aloilla täytyy sitä miettiä uudelleen, mutta näihin minä aion vielä puuttua. Fakama Evert, piti Kiitoksia. Sitten Fakama Evert, lyhyesti, olkaa hyvä. Ihan lyhyesti tosiaan puhun, enkä toista sitä, mitä viimeksi sanon, vaan haluaisin kiinnittää huomiota tiettyyn aspektiin, jonka Luigi Berlinger otti esille. Eli nimenomaan nämä eurooppalaiset arviointipuitteet ja kehykset ja erityisesti kansalliset laatu, laadun varmistuspuitteet Meillä on yhä enemmän e, Euro- Saksassa epäilyksiä siitä, auttaako meitä se, että meillä on eurooppalainen laadunvarmistusjärjestelmä ja sitten vielä 27 kansallista järjestelmää siihen päälle. Helpottaako tämä tosiaan nyt meidän tutkintojemme vertailua, koska me aina toteamme, että kansalliset valtiot ovat tehneet omat kategorisointinsa niin eri lailla, että esimerkiksi Saksassa ylioppilastutkinto saattaa olla asteella viisi, jossain maassa ei millään asteella ja jossain toisessa maassa asteella neljä, eli tästä tulee taas hyvin hankalaa läpinäkymätöntä ja, ja epävertailtavaa. Minulla ei ole tähän mitään patenttiratkaisua, mutta onko tämä nyt sitten hyvä ratkaisu, että meillä on 27 laadun varmistusjärjestelmää plus EU-järjestelmä. Tekeekö tämä nyt sitten tutkinnoista vertailtavampia ja tunnustettavampia? Epäilen tätä. Rouva Köster, olkaa hyvä. Signora Costa. Rouva Costa, anteeksi. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minä uskon, että Luigi Berlingerin ansiona sen, että hän on vaatinut lisää rohkeutta ja varmasti tämä on aika välttämätöntä – jos ajatellaan näitä tavoitteita Eurooppa, Euroopan unionin 2020-ohjelmassa, Lissabonin strategiassa meillä oli numeerisia tavoitteita, ja tarvitaan myös välineitä niiden toteuttamiseksi. Mielestäni toivottavasti olemme tässä kaikki samaa mieltä, että lisää vielä tätä vahvistetaan, kehitetään eurooppalaista aluetta niin että sillä on nyt oikeus perusta, kun hän totesikin. Siksi meidän täytyy saada aikaan enemmän yhteisöllistämistä menettelyissä, eli hallinnossa. Mielestäni tämä on keskeistä. Ei pelkästään ajatella, mitä hän on viitannut opetusministerin, joita tulee kokonaan menettelyn ulkopuolelta. Yhteisön ulkopuolelta kuitenkin erittäin tärkeää, että annetaan oikea suunta, josta olemme kaikki samaa mieltä. Ja sitten tutkintojen siirrettävyys, eikä myös näiden opetusmäärien, vaan myös palveluiden siirrettävyys on erittäin tärkeää. Minä uskon, että olisi erittäin hyödyllistä mainita tässä tavalla tai toisella opiskelijajärjestöt, eurooppalaiset, jotka kantavat huolta Erasmuksesta, niin että nekin tunnustetaan tässä jotenkin, kun Berlingen totesi, että yliopistot ottavat vastaan, niin heidän täytyy jotain taata nämä palvelut. Usein on niin, että on kyse Erasmus-verkoista opiskelijoiden kesken, jotta ottavat vastaan nämä opiskelijat. On yleissopimuksia ehkä yliopistojen kesken. Tätä voitaisiin esittää myös opiskelijajärjestöt, koska hekin suorittavat tätä vastaanottamista. Ja kolmanneksi täällä on myös järjestöjä, jotka yliopisto-oikeudesta kantavat huolta niin, että voitaisiin tukia siirtää yliopistosta toiseen sellaisten kohdalla, jotka ovat sen ansainneet. Kuitenkin uskon, että mietintö on hyvä siinä, että se haluaa velvoittamaan jäsenvaltioita luomaan riittävät puitteet yliopistoissa, niin että voidaan vastavuoroisesti tunnustaa. Se varmasti usein opiskelijat ovat pitäneet tätä esteenä. Ja se on valtava puute järjestelmässä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä teema Polonian prosessissa että olisi tämä kolmen vuoden tutkinto myös humanistisella alalla. Tiedän, että se on edelleen ongelma ja, siitä pitäisi ehkä kirjoittaa jotain enemmän. Boris. Kiitoksia, Boris. Sługuje na szczególną e, wzmocnienie to, to faktycznie kontekst. Kiitos. Se, mikä pitäisi tuoda erityisen selkeästi esiin, on se, että Bolonian prosessin äh, tarkistaminen pitäisi tehdä suhteessa EU 2020 tavoitteisiin ja, ja pohjana nimenomaan liikkuvuus. koska Bolonian prosessi toimeenpantiin kaikissa koulu, korkeakouluissa ja yliopistoissa suurin ponnisteluin. Monilla oli epäilyksiä ja he pelkäsivät menettävänsä autonomiansa, jonka puolesta he olivat satoja vuosia taistelleet. Ja tämä oli joillekin yliopistoille aikamoinen harppaus. Meidän pitäisi asettaa keskiöön opiskelijat. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus etsiä kaikilla tasoilla, missä päin Eurooppaa he haluavat opiskella keskusteltuani useiden yliopiston rehtoreiden kanssa niin yksi asia on ylitse muiden. Se on laatu. Jos on saanut kandidaatin tutkinnon yhdessä yliopistossa, se ei välttämättä vastaa toisen yliopiston vaatimuksia. Eli meidän silloin nämä opiskelijat tarvitsevat vielä täydennyskoulutusta. Sen vuoksi, että yliopistojen laatu vaatimukset eivät ole samat ja sen vuoksi me tarvitsemme kunnolliset laatukriteerit. Kriteerit perustuvat laatuun ja tämä on se suurin ongelma, mikä korkeakoulun rehtoreilla on. Kiitoksia. Sitten Paleadeli. Δεν θα πω τα ίδια που είπα και την προηγούμενη φορά αλλά με βάση όσα είπε πριν από λίγο ο κύριος Μπερλίνγκουερ, θεωρώ ότι πραγματικά η αναγνώριση των... Niin, tämän tunnustamisen tärkeys, tutkintojen tunnustamisen tärkeys on kai kuitenkin se tärkein instrumentti, ei pelkästään yksilöllisesti ja nuorison kannalta, vaan ideologisestikin ajateltuna, jos näin halutaan sanoa. Eli tämä on tavallaan vastaus niihin tendensseihin, joita EU:ssa nähdään, joissa asiat ovat hajaantumassa. Eh, ja, ja tämä olisi ratkaisu siihen tendenssiin. Nimenomaan nuorethan ovat niitä, jotka eh, vievät tätä kehitystä eteenpäin. Ja siksi minusta on äärimmäisen tärkeää, että että on mahdollisuus siihen, että eriasteiset tutkinnot tunnustetaan. Miten, tämä, miten jäsenmaat voidaan velvoittaa tämä tekemään? Minä itse tulen maasta, josta juuri äskettäin hyväksyttiin laki, jolla nimenomaan pyrittiin tätä kolmiportaisuutta ylittämään ja, ja olemaan ottamatta käyttöön kolmiportaisuutta. Siellä oli hyvin paljon opiskelijoiden ja opettajien reaktioita sitä vastaan. Ja minä kysyisinkin, olisiko mahdollista luoda sellaista eurooppalaista ikään kuin sertifiointijärjestelmää loppututkinnoille – kuten esimerkiksi vieraissa kielissä on Ranskassa, Englannissa ja niin edespäin. Siellähän on näitä erilaisia sertifikaatteja, jotka pätevät kaikkialla. Tietysti Euroopan laajuisesti tunnustamisessa on ongelmia, mutta voisimmeko me kenties löytää mahdollisuuden rakentaa sellainen järjestelmä, jolla sertifioitaisiin, miten nämä kolme eri porrasta tai sykliä, miltä ne näyttäisivät. Se oli sitten eräänlainen eurooppalainen diplomi tai korkeakoulututkinto, niin sanottu eurooppalainen korkeakoulututkinto, joka ikään kuin tunnustettaisiin riippumatta yksittäisten jäsenmaiden määräyksistä. Voisimmeko me ajatella tämän tyyppistä järjestelmää ilman, että me ikään kuin, ilman että tarvitsee mennä näihin kansallisiin ongelmiin? Ja totta on, että opiskelijoilla on tällä hetkellä työllisyysongelmia, he haluavat löytää työtä ja tämä on hyvin tärkeää. Ja toiseksi he myös epäröi, epäilevät, onko olemassa tahtoa niiden taholta, jotka itse asiassa määräävät heidän kohtalostaan. Heillä on suuria pelkoja oman tulevaisuutensa suhteen. Minun mielestäni teidän ehdotuksenne on hyvin tärkeä. On hyvin tärkeää, että nimenomaan opettajiin vaikutetaan suoraan ja pyritetään, pyritään luomaan jonkinlaisia yhteisöllisiä toimia korkeakoulutasolla myös tutkimuksen puolella. Meidän täytyy nämä molemmat tutkimus ja opetus tuoda yhteen näissä toimissa. Mitä tulee infrastruktuuriin, se on tietenkin eh, välttämätön edellytys yliopistoille. Meidän Eurooppana täytyy rahoituksellisesti tukea yliopistojen infrastruktuuria ei pelkästään opetuksessa, vaan myös Erasmuksen kannalta kyllä sellainen maa, joka ottaa vastaan opiskelijat, mielestäni sen maan pitäisi saada nämä rahat, jotta se voi sitten vastata opiskelijoiden tarpeisiin ja vaatimuksiin. Eli yliopisto, ei valtio. Eh, Mutta eh, muutenhan opiskelijoilla on huonot olosuhteet, miten he asuvat, miten heidät otetaan vastaan. Kyllä sen vastaanottavan maan täytyy saada saada eikä, eikä lähettävän valtion nämä rahat. Minä tulen muuttamaan tätä tekstiä näiden ää, näkökohtien mukaan, koska tämä on Bolonian prosessissa äärimmäisen tärkeä kiitos. Kiitoksia. Minäkin haluaisin vielä esittää kaksi huomautusta. Minusta tämä mietintö on hyvä. Minä olen itsekin tehnyt aikoinaan mietinnän tästä samasta aiheesta, mutta pyytäisin vielä paria kolmea asiaa Luigi Berlingeriä ottamaan huomioon. Täällä ei missään puhuta European Credit Points teemasta, eli ECPstä, jotkut saavat samasta asiasta yhden pisteen ja toiset saavat kolme pistettä. Tämä on epäreilua ja tästä minä omassa mietinnössäni puhuinkin. Eli meidän täytyy löytää eurooppalainen järjestelmä tai järjestely tässä asiassa. Mielestäni tämä bachelor, bachelor on toinen tärkeä kysymys. Niiden pitäisi paremmin sopia työelämään, se on mielestäni ihan ok. Mutta ensin ne täytyy tunnustaa ennen kuin ajatellaan eh, niiden sopivuutta työelämän tarpeisiin. Minä olen jo aikaisemminkin sanonut, että bachelor-tasoisia eh, eh, tutkintoja ei edes omassa maassa välttämättä tunnusteta. Tässä tarvitaan järjestely, jotta Bolognan prosessi voi mennä eteenpäin, koska jotkuthan haluavat sen bachelorin jälkeen vielä jatkaa näitä opintoja. Tässä minun huomautukseni ja arvoisa Luigi kolmoskohtaa me emme voi jättää silleen tuolla puhutaan jonkinlaisesta eurooppalaisesta yliopistokansalaisuudesta. Me emme saa edes eurooppalaista, Euroopan kansalaisuutta nyt kasaan, niin yliopistokansalaisuus on jo ehkä liikaa. Minä tiedän, mitä sinä tarkoitat ja ymmärrän sen, mutta ehkä se täytyy nimittää jollain, sitä täytyy nimittää jollain toisella tavalla. Haluatko sanoa jotain Boloniasta vielä? Et. Nyt puhutaan Bolognasta, eli sitten komissiolle vielä puheenvuoro. Haluaako joku puhua komission nimissä? Olkaa hyvä. Mr. Tyson, please. Herra Tyson. Many thanks, Madam Chair. I'll be very brief. Uh, Kiitos. Olen lyhykäinen sanoissani. Komission jäsen odottaa ulkopuolella. Olen vakuuttunut siitä, että tämä mietintö voi olla eh, erittäin hyvä tuki ensivuotiseen ministeritason Bolonian kokoukseen, koska se valottaa näitä avain kysymyksiä ja sitä, miten tärkeää on esimerkiksi tutkintojen tunnustaminen. Ja tässä ei puhuta ainoastaan Bolognan tunnustamisesta, vaan myös Euroopan tason sosiaaliset näkökulmat ja niin edelleen ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki hyvin tärkeitä asioita. Minusta on ihan oikein myös painottaa näitä yhteisiä tutkintoja, koska ne voivat olla tämä jäänmurtaja tässä. Sen lisäksi me tarvitsemme myös parempaa yhteistyötä tutkimuksen ja koulutuksen välillä ja varsinkin tohtorin tason tutkinnoissa, ei ainoastaan akateemisissa, vaan myös teollisuuden alan tohtorin tutkimuksissa, josta esimerkiksi herra Lökkegaard jo puhui täällä aikaisemmin. Minä uskon, että että jotta tämä olisi mahdollisimman voimakas mietintö, tähän pitäisi laittaa mukaan konkreettisia vaatimuksia ja kysymyksiä Bukarestin ministeritason kokoukselle. Meidän pitäisi pyytää heitä laatimaan kunnianhimoiset tavoitteet opiskelijoiden liikkuvuudelle ja että poistettaisiin todelliset esteet, kuten esimerkiksi opintotukien mukana vieminen. Meidän pitäisi myös tukea enemmän Ähm, yhteistyötä opintosuunnitelmien yhteyttämiseen. Meidän tulisi myös äh, parantaa äh, raportoinnin avoimuutta. Tällä hetkellä Bolonian prosessista se on hyvin vaikea ymmärtää niille ihmisille, jotka eivät ole tässä mukana. Tämän täytyisi olla helpommin käytettävissä yliopiston henkilökunnalle, opiskelijoille, päättäjille. Meidän täytyy myös pyytää, että he käyttävät tätä raportointia pohjana sille, että voitaisiin paremmin toimeenpanna Bolonian standardit koko alueella niin, että me olisimme lähempänä toisiamme Portugalista Azerbaidžanin asti. Meidän täytyy myös varmistaa, että yliopistolla on paremmat seurantajärjestelmät siitä, mitä niiden valmistuneille opiskelijoille tapahtuu, niin että tiedetään, missä he ovat sitä kautta me voimme parantaa heidän työllistettävyyttään, mitä tarvitaan erityisesti nyt nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Ja sen lisäksi meidän pitäisi pyytää heiltä myös sitä, että he avaavat Euroopan korkeakoulualueen yhteyksille muuhun maailmaan. Meillä on kokouksia kahden, kolmen vuoden välein eri maiden ministereiden kesken, ja tämä ei riitä. Me tarvitsemme säännöllisempää ja konkreettisempaa yhteistyötä niin, että voimme edistää asiaa. Kiitos. Kiitoksia, herra Tyson. Seuraavaksi annan puheenvuoron Luigille viideksi minuutiksi, jos hän vielä haluaa. Jollei, niin voimme tämän esityslistakohdan sulkea. Luigi, haluatko vielä puhua? Kuten Kikeronenkin totesi, on liian jo ne koetellut. Sano vain pari asiaa. Minä luin saksalaista tekemään hyvän tutkimuksen, Higher Education System nimeltään. Siinä selvitettiin sitä, miten työtä löytyy, on sitten korkeakoulusta tai muualta, jonka kandidaatin tutkinto. Se kertoo aika mielenkiintoisia tietoja. Ja siinä tavallaan päästään kannatustutkinnon ytimeen, että onko olemassa mitään yhteyttä yliopistokoulutuksen ja työelämän välillä. Ja on todettu, että en uskonut edes siitä, että on kyse vain kolmesta prosentista, kun tätä luin. Sitten huomasin, että totta kai meillä työnantajärjestö on tehnyt selvityksiä ja tulokset ovat samansuuntaisia. Eli ensin täytyy selvittää, miten asiat menevät – ja sitten tästä kansalaisuudesta puhutaan sitten toiste. Haluaisin korostaa sitä, että varmasti teettekin tarkistuksia tiedän varsin hyvin, että tämä ensimmäinen esitys edellyttää vielä parantamista, mutta yhdessä varmasti saamme hyvän tekstin, josta pääsemme yksimielisyyteen. Kiitos. Kiitoksia. Tarkistusten määräaika on 6.12., kuten aikaisemminkin sanoin. Aikaa ei ole paljon, mutta jotkut kollegoistahan ovat jo pohtineet, millaisia tarkistuksia pitäisi tehdä. Kyllä me eh, ehdimme 6.12. mennessä ja äänestys on siis tammikuussa. Ja pyytäisin ehkä vielä herra Berlingeriä ja kollegoita myös tekemään edessään tarkistuksia, pitämään mielessä sen, mitä herra Tyson sanoi, että me saamme tosiaan Bukarestia varten saamme aikaan kouriin tuntuvia ehdotuksia, mm, todella konkreettisia asioita, jotta ne kelpaavat sitten Bukarestin materiaaliksi. Suljen nyt tämän keskustelun ja tiedän, että rouva komission jäsen tuolla jo seisoo ja odottaa. Me olemme iloisia, että rouva komission jäsen jo ennen neuvostoon menemistä tulee meidän luoksemme. Mutta olemme me toki tärkeämpiäkin. Ainakin tällä alueella. So, uh, we just spoke on the Bologna Puhuimme juuri Bolognan prosessista. Olemme keskustelleet herra Berlingerin mietinnöstä. Ja nyt me olemme valmiita kuuntelemaan teidän ehdotuksianne koskien uutta elämänpituisen oppimisen ohjelmaa. Thank you, Doris. Eh, Anteeksi, elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Niin, arvoisat Arvoisa Doris, hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat, haluan tänään esitellä teidän valiokunnallenne ehdotuksen uudeksi koulutusohjelmaksi, joka on jo ensimmäiset testinsä komissiossa läpäissyt. Olen aina nähnyt oman roolini siten, että te, tuon teille koherentteja, kunnianhimoisia ehdotuksia. Jos Euroopalla on tär, äh, kiireellinen tarve modernisoida koulutus- ja kasvatusjärjestelmänsä, edistää nuorison mahdollisuuksia ja taitoja, niin silloin tarvitsemme sellaisen ohjelman, joka pystyy vastaamaan näihin haasteisiin ennemmin kuin tilkkutäkki, jossa on erilaisia toimia, haluaisin tarjota ja tarjoankin teille pitkän tähtäimen strategiaa, jonka vaikutukset monina vuosina ovat tärkeät. Tämä ohjelma tulee laajentamaan liikkuvuuden mahdollisuuksia, yhteistyön ja kumppanuuden mahdollisuuksia. Se tuo innovaatiota meidän politiikan tekoomme ja luo myös uusia työkaluja, joilla meidän jäsenmaitamme voidaan tukea. Kaikki meidän sidosryhmämme tulevat hyötymään näistä uusista mahdollisuuksista. Jokainen nuorisotyöntekijä, opettaja, kouluttaja, harjoittelija, aikuisopiskelija ja oppilas ja opiskelija, joka tällä hetkellä saa tukea, tulee huomenna saamaan enemmän tukea. Mikä on siis muuttunut? Meillä on parempi ohjelma, uskoakseni. Meillä on yksinkertaisemmat säännöt ja meillä on enemmän resursseja. Tämä on mielestäni ja uskoakseni hyvä uutinen ihan kaikille. Haluaisin vielä korostaa muutta seikkaa. Yksikään meidän sidosryhmistämme ei tule toistaan vastaan. Pieni tai suuri sidosryhmä, kenenkään ei tarvitse taistella saadakseen rahaan. Tämä on yksi tärkeimmistä hyödyistä, yhdestä, yhden ainoan ohjelman tuomista tärkeimmistä hyödyistä. Kaikki ovat yhtä tärkeitä ja kaikki kuuluvat yhteisen ponnistuksen piiriin. Siksi minä ehdotan, että jokainen sidosryhmä antaa minimiallokaation. Se safety net. Ajatelkaa tätä eräänlaisena turvaverkkona, joka takaa sen, ettei yhdenkään sektorin rahoitus putoa tietyn tason alapuolelle. Käytännössä kuitenkin jokainen sidosryhmäkategoria tulee näkemään netto kasvua omassa rahoituksessaan. Tämä on se todellinen tarina. Se, että meillä on yksi ainoa ohjelma mahdollistaa rahoituksen kasvattamisen kaikille. Kukaan ei jää lapsipuolen asemaan tiedonannossa, joka on uuden ohjelman yhteydessä, minä kerron tarkemmin, miten voimme jakaa tämän budjetin erilaisten sidosryhmien kesken. Haluaisin korostaa, että tämä on tietysti pelkkä indikaatio. Sitä mukaan, kuin tämä ohjelma kehittyy, me tulemme tarkasti tutkimaan, miten erilaiset sidosryhmät tätä rahoitusta käyttävät ja ottavat vastaan. Simulaatiomme osoittaa selkeästi, että jokainen sidosryhmä voittaa. Tässä me tulemme pystymään rahoitusta kasvattamaan omien poliittisten eh, päämääriemme mukaan, jota on seuraavalla tavalla. Korkeakoulutus, jossa on mukana ammattikoulutusta, nousee 85-95 prosenttiin tämänhetkisiin kuluihin verrattuna. Ja tämä heijastaa sitä, kuinka tärkeää korkeakoulutus on kasvulle, työllisyydelle ja innovaatiolle. Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus kasvavat 50-60 prosenttiin nykyrahoitukseen verrattuna. Koulujen rahoitus kasvaa 40-55 prosenttiin. Nuoriso. E, tällä hetkellä ne saavat jo muilla sektoreilla erilaisia apuja, mutta nyt tämä pystyy, e, tilanne tai heidän rahoituksensa kasvaa jopa 40 prosenttiin. Kansainvälinen ulottuvuus korkeakoulutuksessa puolestaan kasvu, tulee kasvamaan 17 prosentin verran. Kaikki tämä on mahdollista tämän budjettikasvun myötä, joka komissio on pystynyt takaamaan. Ja yhden ainoan ohjelman olemassaolo takaa myös sen, että joka ikinen euro menee meidän pitkän tähtäimen päämääriemme tavoittamiseen. Se myös yksinkertaistaa työtämme ja rahoituksen soveltamista. Tässä ohjelmassa on vain kolmen tyyppisiä toimia. Oppimiseen liittyvä liikkuvuus, yhteistyö ja kumppanuus ja poliittinen dialogi tai politiikkojen dialogi. Oppimiseen liittyvä liikkuvuus, liikkuvuus saa yli 65 prosenttia budjetista, eli se on suurin kohta. Olen vakuuttunut, että tämä on oikea valinta, koska liikkuvuus on nimenomaan se alue, joka erottaa Euroopan Eh, joka vaikuttaa ihmisten elämään kaikkein ratkaisevimmin. Se on äärimmäisen tärkeä työkalu, kun haluamme modernisoida koulutusinstituutioitamme kaikilla alueilla koko Euroopassa. Tämänhetkisen budjettikauden loppuun mennessä 400 000 henkilöä joka vuosi tulee hyötymään liikkuvuudesta. Uusi budjettimme mahdollistaa sen, että nostamme tämän luvun keskimäärin 700 000 henkilöön vuodessa seuraavalla budjettikaudella. Vuoden 2020 aikana lähes miljoona ihmistä arvioidemme mukaan tulevat nauttimaan liikkuvuudesta EUn ansiosta. Haluamme myös tuoda aivan uudenlaisen ehdotuksen. Takuujärjestelmän opintolainoille, jotka mahdollistavat sen, että yhä useammat opiskelijat voivat viedä ulkomaiset opintonsa loppuun. Maisteriopiskelijoilla on keskeinen rooli, kun ajatellaan innovaation ja taitojen kehittämistä. He voivat antaa taloudelle merkittävän panoksen. Haluan selvästi tuoda esiin, että komissio ei itse näitä lainoja anna, vaan yhdessä Euroopan investointipankin kanssa me takaamme nämä lainat, joita eh, valikoidut eh, rahoitusinstituutit jäsenmaissa myöntävät. Me voimme siis vaatimattomilla määrärahoilla saada aikaan tärkeän moninkertaistavan efektin, joka on tehokkaampi ja kustannustehokkaampi kuin perinteiset stipendit. Jotta saisitte jonkin kuvan mittasuhteista, me arvioimme, että 100 miljoonan euron budjetti vuodessa mahdollistaisi 55 000 maisteriopiskelijan ulkomaiset opinnot. Liikkuvuuden jälkeen toinen toimityyppi on yhteistyö ja kumppanuus. Me yritämme tukea seuraavanlaisia hankkeita. Strategisia kumppanuuksia, koulutus ja jatkokoulutus instituutioiden ja nuorisojärjestöjen kesken. Tulemme myös tukemaan kumppanuuksia koulutuksen ja liike-elämän välillä, esimerkiksi tällaisten tietoallianssien ja e, sektoritaitoallienssien muodossa. Me tulemme myös e, edistämään e-twinningiä ja muita e, tietotekniikkafoorumeita ja lisäksi kapasiteetin rakentamista kolmansiin maihin siten, että painopiste on naapurimaissa. Mitä me tarkoitamme yhteistyöllä? Me haluamme tukea kumppanuuksia korkeakoulutusinstituutioiden ja liike- elämän yksityiden yritysten välillä. Tällainen yritysten ja koulutusyksikköjen eh, välinen kumppanuus eh, perustuu tiedon jakamiseen. Se edistää luovuutta ja yrittäjyyttä eh, ja se, sillä me haluamme rohkaista eurooppalaista ulottuvuutta kansallisissa toiminnoissa. Me haluamme tukea kumppanuuksia, joissa on mukana alueellisia ja paikallisia viranomaisia. Haluamme tuoda yhteen eri sektorien toimijoita, jotta voidaan luoda uusia elinikäisen oppimisen strategioita. Tämä johtaa resurssien tehokkaampaan käyttöön ja luo uudenlaisia eh, liikkuvuustapoja, kuten myös laadukkaampia liikkuvuuden muotoja. Tässä on vain muutamia niistä kumppanuuksista, joita meillä on mielessä. Kun liikkuvuuden ja yhteistyöiden jälkeen politiikka, dialogi, dialogi, politiikkojen välinen dialogi on kolmas toimityyppi, joita tähän ohjelmaan sisältyy. Meillä on pitkän tähtäimen päämääriä koulutuksessa ja ammattikoulutuksessa ja siihen me tarvitsemme älykästä politiikkaa, selkeitä ja voimakkaita maa-analyysejä ja multilateraalia valvontaa. Ehdotan muutamia prioriteetteja kaikkien koulutussektorien puitteissa. Tässä on mukana korkeakoulutuksen modernisointi Bolognan prosessi, elinikäisen oppimisen avainkompetenssit, uusi yliopistojen laadun arviointijärjestelmä ICT-kouluissa, lukutaito, taistelu koulun keskeyttämistä vastaan ja vieraiden kielten oppiminen. Jos nyt palaan sitten Euroopan paikkaan maailmassa, olen hyvin iloinen siitä, että ulkoinen ulottuvuus korkeakoulutuksessa on vahvasti mukana tässä ohjelmassa. Tällä hetkellä EUlla on viisi erilaista ohjelmaa yhteistyö, yhteistyö kolmansien maiden yhteistyötä varten. Nyt me haluamme virtaviivaistaa tätä ja tehdä, tuoda sen näiden kolmen ohjelmassa olevamme, olevan avaintoimenpiteemme piiriin. Tänä vuonna, arabikevään vuonna, olen iloinen voidakseni kertoa, kun voi kertoa teille, että me vahvistamme yhteistyötä naapurimaiden kanssa sekä itä, idässä että etelässä. Me tuemme instituutioiden kapasiteetin rakentamista, korkeakoulutuksen modernisointia ja otamme nämä läheiseen yhteyteen opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuden kanssa. Sitten muutama sana nuorisosta ja urheilusta. Me tulemme ottamaan tärkeimmät nuorisotoimemme tämän uuden ohjelman piiriin ja rakentamaan siltoja formaalisen ja epäformaalisen oppimisen välillä toisaalta ja toisaalta formaalisen koulutuksen välillä. Tässä välineenä on nuorisovaihto. Me jatkamme Euroopan vapaaehtoispalvelua ja verkostoitumisen ja koulutuksen kautta me pystymme näihin tavoitteisiin pyrkimään. Jatkamme myös dialogia nuorisojärjestöjen kanssa. Me emme halua ollenkaan aliarvioida nuorisoryhmien työtä osallistuvuudessa ja demokratian oppimisessa. Päinvastoin haluamme laajentaa niiden mahdollisuuksia. Nyt ensimmäistä kertaa urheilulla on oma alaluokkansa tässä budjetissa ja sen käytämme erilaisiin urheilutoimiin vuosittainen keskimääräinen budjetti on 30 miljoonaa euroa, ja näin voimme keskittyä sellaisiin asioihin, joihin ne voidaan tehokkaasti kansallisella tasolla keskittyä. Sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet ovat laajat, hyvä hallintotapa, terveyshyödyt, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, urheilijoiden kaksinkertaiset tutkinnot ja sitten myös monikansalliset uhkat, kuten doping, väkivalta, rasismi ja sopupelit. Kun tämän ohjelman nimestä puhutaan, haluamme löytää jonkunlaisen hyvin tunnistettavan nimen, joka tunnistetaan paitsi Brysselissä myös kansalaisten keskuudessa. Haluamme brändin, joka symboloi EUn uskottavimpia ja kunnioitettavimpia saavutuksia. Sellaisen brändin, joka jonka muut haluavat myös ottaa käyttöön tai jota ne haluavat lainata. Mutta me haluamme myös ilmentää sille niitä uusia mahdollisuuksia, jotka koskevat kaikkia sidosryhmiä, joista ne voivat saada hyötyä. Koulutus, nuoriso ja urheilu tulevat kaikki hyötymään tästä yhdestä ainoasta ohjelmasta. Siksi kutsumme tätä ohjelmaa Erasmus for All, Erasmus kaikille nimellä. Hyvät naiset ja herrat, tämän vuoden kesäkuussa Euroopan komissio ehdotti koulutus-, kasvatus- ja nuorisobudjetin kasvattamista 73 prosentilla vuosien 2014 ja 2020 välillä me ehdotamme yli 17 miljardin euron investointia meidän kans- kansalaistemme tulevaisuuteen. Tämä luku on korkeampi kuin kesäkuussa julkistettu ja siinä on myös inflaatio otettu huomioon, kuten myös sen kansainvälinen ulottuvuus. Tämä uusi budjetti tuo mukanaan ennen näkemättömän muutoksen Euroopan unionin poliittisiin prioriteetteihin. Ja tämä meidän pitäisi, tästä meidän pitäisi olla erittäin tyytyväisiä. Kun Eurooppa on nyt yhdessä syvimmistä ja huolestuttavimmista kriiseistään, meidän täytyy näyttää tie eteenpäin. Meidän täytyy pystyä osoittamaan toivoa. Se on velvollisuutemme. Enkä tiedä parempaa tapaa tämän aikaansaamiseen kuin se, että investoidaan koulutukseen, joka mahdollistaa kaiken ikäisten ja kaikista taustoista tulevien ihmisten potentiaalin toteuttamisen ja sen, että he voivat näytellä täyttä roolia yhteiskuntaelämässä. Niille, jotka sanovat, että me unohdamme koulutuksen sosiaalisen roolin, niille haluan sanoa ja niiltä haluan kysyä, mitä sosiaalista on 40 prosentin nuorisotyöttömyydessä, sillä tämä on tosiaan se ulottuvuus, tämän inhimillisen kriisin ulottuvuus, joka monissa jäsenmaissa tällä hetkellä on menossa. Meidän velvollisuutemme on vastata tähän kriisiin. 73 prosentin budjettikorotus ei tosiaan tullut meille tarjottimella. Meidän on argumentoitava, tai meidän oli argumentoitava paljon näin suuren korotuksen aikaansaamiseksi. Liian usein menneisyydessä me olemme vain korostaneet koulutuksen ja nuorison merkitystä, mutta emme ole pystyneet osoittamaan niille resursseja. Nyt tämä tilanne on muuttunut ja nyt esitän teille ohjelmaa, joka antaa suuria mahdollisuuksia Euroopan joillekin Euroopan vitalisimmista sosiaalisista instituutioista ja miljoonille ihmisille, joita epämääräinen tulevaisuus huolestuttaa. Minä toivon, että me kaikki voimme pitää mielessä, mikä on todellinen hinta, todellinen palkkio, palkinto. Se, että kaikki sidosryhmämme saavat selkeästi enemmän resursseja. Minä uskon vilpittömästi, että meidän yhteiset päämäärämme ovat suurempia ja tärkeämpiä kuin erot meidän välillämme. Hyvät ystävät, haluan vielä sanoa muutaman sanan uudesta kulttuuriohjelmastamme, Luova Eurooppa-ohjelmastamme. Toivon, että ymmärrätte, miksi puhun tästä vähemmän kuin puhun koulutuksesta. Tällä alueella me nimittäin esitämme pienempiä muutoksia kuin tuolla toisella alueella. Ja tästä on keskusteltu jo aikaisemminkin niin paljon, että konsensus jo monine asioiden suhteen on laaja. Minä esitän ohjelmaa, jossa on kaksi pääpainopistettä kulttuuri ja media haluan luoda yhden luukun järjestelmän kaikille kulttuuri- ja luoville teollisuuksille, eh, jotka keskittyvät kulttuuriin ja mediaan näiden sektorien erityistarpeisiin. Uutta tässä on innovatiivinen rahoitusinstrumentti, joka tukee eh, rahoituksen eh, piiriin pääsyä meidän kulttuuri-, kulttuuri ja teollisuus ja luovan teollisuuden rahoituksen saatavuutta. Tämä uusi instrumentti eh, pitää ottaa tavoitteekseen sen, että niiden rahoitus, asiantuntevien rahoitusinstituuttien määrä kasvaa, jotka toimivat kulttuuri- ja luovalla sektorilla. Eh, ne myös, myös laajempi eh, maantieteellinen hajautuminen on yksi tavoite, kuten myös se, että mentaliteettia ja painopistettä siirretään stipendeistä lainoihin. Tämä vahvistaa kilpailukykyä ja sitä, ettei pelkästään julkisten varojen varaan lasketa kaikkea. Päämäärät ovat hyvin selvät. Me haluamme tukea kulttuuri- ja luovan teollisuuden kansainvälistä ulottuvuutta ja sen mahdollisuutta toimia kansainvälisesti. Haluamme myös rajat ylittävää liikkuvuutta tukea. Haluamme auttaa näitä sektoreita saamaan uusia yleisöjä Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Haluamme myös vahvistaa niiden rahoituksellista kapasiteettia ja haluamme myös vahvistaa politiikkayhteistyötä ja politiikkojen välistä yhteistyötä uusien yleisöjen ja uusien yritysmallien löytämiseksi. Edelleen tuemme rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita 2014-2020 aika jaksolle vähintään, aikajaksolla vähintään 8000 kulttuurijärjestöä tulee osallistumaan yhteistyöhankkeisiin. Ja voin vakuuttaa teille, että pienet kulttuurijärjestöt ovat aivan yhtä tervetulleita kuin suuremmatkin. Mitä tulee mediapuoleen, edelleen tuemme eurooppalaisten elokuvien jakelua, autamme eh, sektoria hyötymään digitalisaatiosta ja avaudumme myös uusille sektoreille, kuten videopelisektorille. Ja kun Media Mundus Program integroidaan tähän mukaan, se myös ö, rohkaisee audiovisuaalisen alan ammattilaisia laajentamaan yritystoimintaansa Euroopan ulkopuolelle. Hyvät naiset ja herrat, komissio ehdottaa ö, merkittävää budjetin nousua koko ohjelmalle yhteensä 1,8 miljardia euroa, mikä merkitsee 37 prosentin nousua tämänhetkiseen verrattuna. Tämä on selkeä vastaus Eurooppa 2020-strategian prioriteetteihin. Kun me investoimme kulttuuri- ja luovaan teollisuuteen, me panostamme suoraan ponnistuksiin, joiden päämääränä on älykäs, kestävä ja inklusiivinen kasvu. Vuonna 2008 nämä sektorit merkitsivät 4,5 prosenttia BKTstä EUsta ja työllistivät lähes 4 prosenttia Euroopan työvoimasta. Nämä elinkeinoalat ovat myös hyvin tärkeitä, koska ne tuovat muillakin alueilla paljon hyötyjä. Uudet teknologiat, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja monimuotoisuus ja sosiaalinen innovaatio ovat näitä aspekteja. Mutta jos uutta kasvua halutaan saada aikaan Euroopan unionin, täytyy auttaa oikeiden olosuhteiden luomisessa ja juuri tähän me tällä Luova Eurooppa-ohjelmalla me pyrimme ja toivon, että saamme teiltä täyden tukenne. Kiitoksia hyvät ystävät ja kollegat. Tässä tulivat aplodit teidän tekemällenne työlle ja hyvälle puheelle, mutta ei kuitenkaan sataprosenttisesti sen sisällölle, näin ainakin toivon. Sitten herra Skulja. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle tästä alustuksesta ja uusien ohjelmien esittelystä. Pyrin puhumaan lyhyesti, koska kuvittelisin, että moni haluaa puhua. Pyrin todellakin puhumaan aivan lyhykäisesti siitä, mikä minulle on tärkeää. Aloitetaanpa asioista, jotka minua miellyttävät. Olen tyytyväinen totta kai siihen, että on lisätty talousarviota. Tämä on tärkeä pyrkimys niin, että investoidaan nuoriin kulttuuriin, eli tulevaisuuteen myös Euroopan unionissa. Minua miellyttää myös se, että urheilukin on mukana talousarviossa. Sekin on myönteinen uutuus. Parlamentti ja komissikin ovat sitä halunneet kovasti. Yleiset tavoitteetkin miellyttävät minua. Yksinkertaistaminen siis ja se, että paremmin saavutetaan lukkoilyrit tavoitteet näiden ohjelmien avulla. Se, mikä minua vähemmän miellytti tässä uudessa ohjelmassa, on puolestaan se, että kun sieltä on hävinnyt joitakin nimiä, koulutus, nuoriso, Erasmus kaikille. Erasmus on hyvin tärkeä merkki, historiallinen saavutus tieteen saralla, mutta paljon muutakin on, joilla on ollut tällainen tehtävä. Elinikäinen oppiminen, Comenius, Grundig ja muut symbolit, jotka ovat olleet symbolia monille Euroopan maille monissa toiminnoissa – Tällaisen häviäminen mielestäni saattaa aiheuttaa hämmennystä, varsinkin kun ajatellaan nuorten koulutusta. Ainakin jos ajatellaan, mitä tässä nyt esitelty, niin siinä ehkä rajat häviävät. Rasmus for All kattaisi kaikki opiskelijat, tutkijat, opettajat. Voi olla, että tätä myöden myös monimutkaistetaan käyttäjän näkökulmasta näitä ohjelmia. Kaikilta sen ole aivan vakuuttunut niin, että voitaisiin nuorisohjelmaa toteuttaa tai koulutusohjelmaa toteuttaa. Tämä on tärkeä näkökohta. Tiedämme, että on olemassa kaikenlaisia elementtejä, jotka ovat päällekkäisiä tietysti. Ehkä on kyse myös kahdesta alueesta, jotka menevät rinnakkain koska siellä on omat varansa, omat tavoitteensakin, omat tarkoitusperänsäkin, jotka ovat erilaiset. Sekä koko koulutuksen alalla pitää huomioida opettajat, opiskelijat, tutkijat, mutta että kaikki pannaan yhteen kasaan ei välttämättä ole ihan hyvä ajatus. Haluaisin myös korostaa, toivottavasti se tulee myös tiedonantoon, erityisesti sitä, että saataisiin jonkinlaisia suosituksia hallinnon yksinkertaistamiseksi, kun varoja haetaan. Usein on nähtävissä, että järjestöt, paikalliset yksiköt törmäävät hankaluuksiin, kun pyrkivät saamaan varoja. Joskus on vaikeaa kaikkia kaavakkeita täyttää, saada kaikki allekirjoitukset jotakin hanketta varten. Ja voi olla, että tämä etäännyttää ihmisiä, jotka ehkä tarvitsisivat tukia tai haluaisivat osallistua ohjelmiin. Sitten vielä kysymys teknisemmin puhuen. Täällä on tällainen esite ja siinä puhutaan myös luovaa Eurooppaa koskevasta talousarviosta miljardi 200 000, jos tässä pannaan yhteen tämä kolmasella kaavakkeella, niin sieltä tulee eri summa, jos nämä ynnätään. Onko tässä jokin virhe sattunut? Ehkä siinä on jokin syy taustalla. Lopuksi kuitenkin niin, että voin pitää lupauksestani kiinni, puhua lyhyesti, niin täällä on puhuttu paljon hyvää on mukana, mutta vähemmän hyvääkin on nuorisoa koskeva osuus ei kovin minua vakuutta, eikä myöskään tämä Erasmuskaan, joka tavallaan kumoaa kaikki muut käytössä olleet nimitykset. Nämä kolme toimenpidettä eivät minua myöskään oikein vakuutta. Niin. Ehkä siinä syntyy enemmän hämmennystä paremminkin kuin että se helpottaisi ohjelmien käyttäjiä. Next is the... Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Kamaibert. Kiitos. Olen samaa mieltä kollegan kanssa. Minulla on vastaavanlaisia ongelmia, mutta kaikki ovat teidän puolellanne kuitenkin mitä tulee esimerkiksi budjetin kasvattamisen eh, taistelun puolesta ja että neuvostossa tästä tulee varmasti vielä kovempikin taisto. Mutta mitä tulee tähän ohjelmaan, niin minulla on siitä koko joukko kysymyksiä ja minulla on myös ongelmia teidän ehdotustenne suhteen. Haluaisin aloittaa siitä, että Erasmus ei täysin minua vakuuta sen vuoksi, että minä uskon, että Erasmus on jo käsite Euroopassa, johon kuuluu nimenomaan korkeakoulutus. Mutta nyt puhumme Erasmuksesta kaikille ja siihen otetaan mukaan kaikki, mikä liittyy koulutukseen. Ja minä uskon, että tällä nimellä me annamme myös väärän kuvan ja eh, ymmärtämyksen Erasmuksesta, koska tässähän on kysymys nimenomaan korkeakoulutuksesta. Joten me emme ole tästä nyt teidän kanssanne samaa mieltä, koska meidän mielestäni nämä pitää voida pitää erillään. Te puhutte tässä myös kaikista sektoreista, hyvin mielenkiintoista, miltä tämä minimivaatimus sitten näyttäisi. Ja meille parlamenttina herää kysymys, miten tämä hoidetaan budjetin suhteen. Onko meillä yksittäisille ohjelmille omat budjettikohdat, eli siis jatkossakin yksittäiset budjettikohdat, ja kuka sitten päättää siitä rahasta, joka ylittää tämän vähimmäismäärän mekö parlamenttina vuosittain vai annammeko vastuun tästä komissiolle, mitä me emme halua. Joten miten tämä teknisesti hoidetaan? Tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska me parlamenttina voimme päättää siitä, kuinka paljon rahaa me annamme kullekin projekti budjettikohdalle ja mihinkä painopisteet asetetaan. Ja vielä lopuksi te sanoitte, että tästä ei tule mitään kilpailua pienten ja isojen koulujen välillä. No, kyllähän tämäkin on ihan hieno, mutta minä en usko tähän, koska jos kaikki ne ohjelmat, joita meillä tähän mennessä on ollut, kaadetaan yhteen ja samaan kasariin, niin Eli nuorisoprojektit kilpailevat suurten korkeakouluprojektien tai eurooppalaisten tutkijaprojektien, korkeakouluprojektien kanssa. Tässä on niin suuri epätasapaino hakemusten esittäjien välillä, että minä pelkään, että pienet projektit, joilla on vähemmän rahaa ja vähemmän ihmisiä ja vähemmän organisointivoimia valmisteluun, putoavat verkon lävitse. Lökegard. Kiitoksia. Herra Lukkegaard. Thank you, Chair. Uh, Madam Commission. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Ensinnäkin onnittelut. Mielestäni esityksenne ohjelmanne on hyvin kunnianhimoinen, kun se pyrkii puuttumaan kriisiin, jonka kurimuksessa olemme. Se on merkittävä askel eteenpäin mielestäni. Ja kyllä teidän täytyy todella uurastella, että voi olla optimistinen tässä. Mutta hyvä merkki sinällään. Ja meidän täytyy suhtautua kovin myönteisesti tähän, kun tuloksiin menemme, ainakin tähän mennessä. Olen myös sitä mieltä, että vaikuttaa siltä, että painopistet ovat oikeilla paikoillaan. On hyvä edistää korkeakoulutusta. 65 prosenttia liikkuvuutta on mielestäni oikea luku sekin. Ja sitten, että pyritään tukemaan myös virtaviipaistamista. Hyvä, että on vain yksi nimi koko ohjelmalle. Sitten haluaisin teidän kiinnittävän huomiota vielä yhteen alueeseen, joka on huolta aiheuttanut meille. Varmasti tiedätte, en tiedä jos kollegat tietävät, että koko tämä ajatus siitä, että keskitytään ulkosuhteisiin on mielestäni ihan hyvä. Yksi kysymys tähän liittyen vaikuttaa siltä, että kun katsotaan Kiinaa, niin kulttuurivaliokunnalla olisi jotain tärkeää sanottavaa Kiina-EU-suhteissa. En tiedä, jos tiedät, mutta siellä kulttuurista ja koulutuksesta on tullut hyvin tärkeä pilari myös korkeatason Me Ehkä meidän pitäisi miettiä, miten vielä edelleen kehittää suhteitamme Kiinaan, että selviytyisimme Kiina kriisistä. Tämä korkean tason pilari on erittäin tärkeä askel eteenpäin. Meidän täytyy siihen osallistua. Nyt meillä olisi oikea ajankohtakin käsillä. Mielestäni ohjelma on oikea tapa mennä eteenpäin. Muistuttaisin myös, että EU-Kiina kulttuurivaihdon teemavuosi on tulossa. Mielestäni siinä loistava tilaisuus myös päästä eteenpäin tähän suuntaan. Varmasti näin päästäisiin paremmin kriisistä. Käytetään Kiinaa välineenä. Itse tulen juuri Shanghaista. Puhuin kahdelle yliopistolle, jotka ovat hyvin menestyksellisiä. Yksi on esimerkiksi liiketalousyliopisto. Mielestäni ne ovat sellaisia, joille kun niille puhuu, niin ne ainakin haluavat yhteistyötä. Mielestäni tämä ohjelma on hyvä väline. Eli nyt kysyisin, kun lukuja tarkastelen, siellä on jopa 17 prosentin kasvua. Ihmettelen vain, kun katson lukuja, niin vain 200 EU-opiskelijaa on mennyt tänä vuonna Kiinaan. Hämmästyttävän alhainen luku. Kyllä me pystymme parempaan. Siksi kysyisinkin, tutustutteko te ollenkaan näihin, kun ohjelmaa työstitte? Onko teillä konkreettisia suunnitelmia tämän yhteistyön edistämiseksi? Tässä olisi hyvää potentiaali kyllä Kiina-EU-suhteissa. Thank you. Mr. Fisas. Kiitos, herra Fisas. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, komission jäsen. Minäkin haluaisin hiukan yhtyä herra Skurjan ja Rova Kamereveren sanoihin. Ensinnäkin onnittelen lämpimästi tästä budjettikorotuksesta tällaisena kriisin hetkenä. Mielestäni se on suuri menestys kyllä. Olette ollut hyvin menestyksekäs tässä ja ei varmasti ollut helppoa saada aikaiseksi näin korkeita lukuja ja kasvua budjettiin komission sisällä. Mutta minäkin olen huolissani aika lailla näistä ää, nimistä, siitä, että konkreettisia ohjelmia on poistettu. Nykymaailmassa tietysti brändit ovat hyvin tärkeitä ja brändit maksavat hyvin paljon ja jokainen yritys on hyvin tyytyväinen, kun se saa aikaan hyvän brändin. Ja minä pelkään, että nyt tulee eh, sekaannusta näiden konkreettisten ohjelmien ja tämän, tämän yleisohjelman nimen eh, välillä. Minusta Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardot ja nämä lifelong learning, ne ovat jo hyvin vakiintuneita brändejä. Jokainen tietää, mitä nuo ohjelmat ovat ja minusta henkilökohtaisesti on virhe se, että nuo nimet hävitetään, eikä, eivätkä ne viittaa johonkin konkreettiseen. Erityisesti ajattelen Erasmusta, Erasmus Mundusta ja Lifelong Learningia. Kaikki Euroopan opiskelijat tuntevat nämä brändit ja nämä nimet ja pelkään, että nyt tulee sekaannusta menestyksekkään konkreettisen ohjelman ja sitten tämän yleisnimen, tämän korkeamman tason nimen välillä. Sitten täältä puuttuu vielä Marie Curie, joka on myös hyvin tärkeä ohjelma, kun ajatellaan tieteellistä tutkimusta. Eipä siinä muuta urheiluteemasta haluan myös teitä onnitella, koska kuten sanoitte ensimmäistä kertaa urheilu on päässyt budjettiin omana alakohtanaan mutta tärkeintä urheilun kannalta ei ehkä ole edes se, vaan se, että urheilua pidettäisiin rakenneohjelmien täysipainoisena osana. Se on mielestäni tärkeää, koska siellä ne todelliset rahat ovat. Ja sitten tietysti tämän jälkeen jäsenmaat voivat itse päättää, käyttävätkö he nämä rahat urheiluun vai johonkin muuhun. Mutta mielestäni on tärkeää, että rakennerahastoissa mainitaan sana urheilu. Kiitoksia. Sitten herra Boris. Szanowna pani komisarz, chciałem ogromnie pogratulować. Arvoisa komission jäsen, onnittelisin teitä sydämellisesti. Tässä on tämä ollut menestys, jota tuskin osasimme odottaa ajatellen nyt varsinkin yleistä rahoituskriisiä. Tämä uusi ajankohta kahdelle uudelle ohjelmalle päät selittää sen, mikä tavallaan jäi hieman 2020 tavoitteiden jalkoihin. Muutamat ohjelmat, kuten esimerkiksi Marie Curie, eivät ole löytäneet paikkaansa. Ja olemme saaneet paljon viestejä nuorilta, jotka ovat olleet ohjelmissa, kumppanilta, jotka ovat huolissaan siitä, että ei tiedetä jatkuvatko nämä ohjelmat ja voivatko ne olla riippumattomia. Siksi haluaisin teiltä selkeän vastauksen siitä, miten näitä ohjelmia hallinnoidaan jatkossa. Toinen kysymys. Me emme ole saaneet rakennerahastoista selkeää informaatiota mutta me haluaisimme tukea, kertoa teille seuraavan. 6 miljardia euroa oli se määrä rahaa, mitä rakennerahastoissa oli käytettävissä kulttuuriin. Ja uusi, rahoit, uusissa rahoitusnäkymissä näemme, että tällaisia varoja ei enää ole – emme voi enää investoida esimerkiksi elokuviin tai muihin kulttuuritapahtumiin. Kokonais, te puhuitte kokonaisbudjetista, mutta rakennerahastoissa on menty huomattavasti taaksepäin. Kiitoksia, Kiitoksia Mulțumesc, doamnă președintă. Îi mulțumesc doamnei comisar pentru prezentare și o felicit pentru noul uh, program, pentru abordare. Niin, kiitoksia tästä mielenkiintoisesta esityksestä ja lämpimät onnittelut. Tämä on todella suuri askel eteenpäin, jotta koulutuksen ete- e-, e-, tulevaisuutta Euroopan unionissa voidaan edistää juuri näinä kriisiaikoina, mutta siksikin haluaisin onnitella tästä uudesta ohjelmapuitteistosta, koska se mahdollistaa sen, että investoidaan enemmän. 73 prosenttia. Te puhuitte koulun keskeyttäjistä, te puhuitte eh, siitä, että tilannetta on parannettava heidän suhteensa. Tämä on äärimmäisen tärkeää, että meidän täytyy investoida nuorison tukemiseen yhä enemmän ja, ja eh, tehdä toimenpiteitä. Nuoriso on kaikkein, kärsi finanssikriisistä kaikkein eniten kaikista väestökategorioista. On olemassa kansallisia nuoriso-ohjelmia ja muit, kuten esimerkiksi nuorisoliikkeessä ohjelma, mutta se, että nämä olemassa olevat ohjelmat nyt lakkautetaan ja luodaan tällainen laajempi puitteisto, niin ehkä silloin ei enää voi nostaa yksittäisiä aihealueita riittävästi esiin, kuten esimerkiksi tämä nuorisoliikkeessä kysymys, kuten aikaisemmat puhujatkin jo sanoivat, eli tämä, mitä tässä hävitään, kun yhdistetään kaikki ohjelmat, niin silloin tällaiset pienet nuorisojärjestöt ja nuorisoryhmät häviävät. Ne ovat tosiaan suurin osa tästä nuorisoliikkeessä ohjelmasta. Ja se, että sosiaalisesti vähäosaiset nuoret henkilöt eh, joutuvat kärsimään, sitä emme halua. Siksi muodollinen ja ei-muodollinen koulutus ja kasvatus on sellaista, jota täytyy erityisesti edistää ja tukea. Monissa jäsenmaissa koulutusministeriö ja nuorisoministeriö ovat kaksi eri ministeriötä ja tästäkin syystä Ehm, tämä on tärkeää, koska nuorison problematiikka, problematiikkaa ei voi vetää koulutuksen nimen alle, niin siksi kysyisin, eikö voisi olla erityinen nuoriso-ohjelma. Minun mielestäni olemassa oleva ohjelma voitaisiin tehdä alaohjelmaksi. Olisiko tällainen mahdollista? Nyt annan sitten viimeisille seitsemälle puhujille yhden minuutin kullekin. Me tulemme keskustelemaan tästä koko ensi vuoden, joten älkää olko huolissanne. Minuutti per puhuja. Seuraavaksi Rova Pajeden. No, you should. Yes, yes, I will. Ευχαριστώ eh, να eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Täällä on paljon tärkeitä kohtia, mutta minä esittäisin pari kysymystä. Missään en ole nähnyt tutkimusta, siis opetustutkimusta. Minulla on sellainen vaikutelma, että meidän pitäisi ottaa myös tämä tutkimus mukaan itse opetukseen, koska yliopistot antavat opetusta, mutta myös tutkivat tutkimusta. Sitten vielä, mitä en ole löytänyt, toivottavasti tulee mukaan myös kulttuuriperintö, itse kulttuurin sisällä. Kuinka paljon sinne esimerkiksi on pantu varoja, niin se on alhaisempi ollut, kun verrattuna, että siinä otettaisiin mukaan myös kulttuuriperintöä. Nyt puhuja korjaa itseään. Niin siis minun pitäisi, meidän pitäisi tukea enemmän myös yliopiston perusrakenteita. En nyt tiedä, mistä ohjelmasta olisi kyse, mutta perusrakenteita pitää tukea ja sitten totta kai humanistiset opinnot ja tutkimus. Danke. Äh, Frau Kiitoksia, rouva Trypel. Olkaa hyvä. Tämä kuulostaa hyvin kunnianhimoiselta ohjelmalta, mutta vaikka budjettivaroja on lisättykin, määrärahoja on lisättykin, niin mitään ei ole vielä päätetty eikä mikään ole varmaa. Tulen juuri budjettineuvotteluista ja totesimme, että neuvosto ei ole valmis enää edes äh, edes maksamaan, antamaan maksuja sitoumuksien mukaan tai sitoumuksien edellyttämiä maksuja. Eli tämä on vaikea, mutta minulla on kaksi konkreettista kysymystä. Minä tuen kaikkia aikaisempia kysymyksiä siitä, miten tämä voisi todellisuudessa ö, toimia. Te puhuitte yhdestä virastosta per maa. En oikein ymmärrä, miten tämä toimisi. Ja sitten sanoitte, että stipendeistä siirrytään lainoihin. Mitä tämä oikeasti tarkoittaa? Sitten Kosta. Hyvin nopeasti totta kai. Epäilemättä otamme vastaan myönteisesti tämän strategisen viestin ja merkin, että annetaan lisää varoja. Komission jäsenkin totesi, miten päättäväisesti tähän on tähdätty. Sitten ensinnäkin koulutuksessa minä olen sitä mieltä, että ymmärrän toki nämä vaatimukset, että on kattava nimi, miksi aina Erasmus, miksei naisen nimeä, vaikka Sofia. Tässä on omat vaaransa myös, että tulee pieniä alaohjelmia ja sitten kaikki ovat ikään kuin Erasmus-nimisiä. Kuten täällä todettiin aikaisemmin, niin meillä on hyvä merkki, joka on vakiintunut, Leonardo ja muitakin ohjelmia. Ei niinkään siitä, kuka sitä hoitaa hallinnon kannalta, vaan että jos on yksittäisiä opiskelijoita tai opettajia, jotka kääntyvät saman puoleen, tämä liittyy edelleenkin tähän suuntautumiseen ehkä. Ja siksi ei tässä tavallaan oikeastaan yksinkertaiseta suhteita Euroopan unionin, vaan se on enemmänkin hallintoa yksinkertaistamista, ei niinkään käyttäjän näkökulmasta kulttuurista. Olen hyvin tätä vastaan, että kulttuuri ja luovuus pannaan yhteen syssyyn. Ja varmasti on monenlaista luovaa toimintaa, kyvykkyyttä ja innovatiivistakin, mutta kulttuuri on laajempi kuin pelkkä luovuus. Ja se on ikään kuin yksi näkökohta. Kulttuuriperintö, oli se sitten materiaalista, immateriaalista, niin sitä ei ole ollenkaan täällä mukana tässä nykyisessä Euroopassa. siinäpä se. Hannibal. Hannibal, olkaa. Uh, thank you. I, I... Kiitos, äh, kiitos komission jäsen. Mielestäni te teette hienoa työtä tämän asian parissa. Mutta haluaisin tehdä muutaman kommentin tästä nimiongelmasta, joka nähtävästi huolestuttaa kaikkia. Ja se tuntuu hieman tyhmältä, kun meillä on hyvä brändi, tuote, jonka ihmiset tuntevat, että me lopettaisimme sen käyttämisen. Joten olettaisin, että kun te rakennatte nämä yksittäiset ongelmat, teillä on budjettikohdat kullekin, eh, mihin se raha sitten ikinä meneekään, niin että teillä on budjettikohta esimerkiksi Marikyriille ja oma budjettikohta Komeniukselle. Eli teillä on jonkinnäköinen tapa, jolla voitte varmistaa sen, että teillä on tarpeeksi rahaa, joka menee yhdelle tietylle ohjelmalle. Miksi ei voitaisi luoda tällaisia tavallaan niin kuin aliohjelmia, alaohjelmia ja sitten te selvitätte siinä niin, että pidetään kiinni näistä nimistä, että niin ja niin paljon rahaa menee tälle ja tämä kuuluu siihen ja siihen ohjelmaan. Tämä on vain tällainen käytännön ehdotus, joka voisi olla ratkaisu, koska minä uskon, että nimellä on merkitystä – Ja toivoisin, että ennen kuin tämä päätös tehdään, meitä kuultaisiin tästä, koska se, mikä tämä nimi on, se tulee olemaan merkittävää sen tulevaisuudelle. Kiitos, ja sitten annan itselleni puheenvuoron. Minä en halua, että meitä kuullaan. Mehän päätämme. Me täällä päätämme yhdessä, mikä tämä nimi on. Lifelong learning, elinikäinen oppiminen, on niin hyvä äh, tällainen yläkäsite tälle, mutta Erasmus ei ole mikään yläkäsite. Erasmus on vain yksi osa. Liikkuvuus, korkeakoulut. Ja, ja te olette ihan oikeassa. Emme me voi ottaa ö, peruskouluja kilpailemaan korkeakoulujen kanssa. Tämä olisi hyvin epätasainen kilpailu. Ja te esititte hienoja prosenttilukuja, mutta ne ö, pitävät paikkansa ainoastaan, jos me saamme nämä lisärahat. Mutta ne luvut, joita minulla tässä on, tässä lähdetään siitä, että minimi osa per sektori, jos lähdetään korkeammasta koulusta, nuorisosta, niin 58 prosenttia kokonaisohjelmista, missä sitten tämä loppu 42 prosenttia luuraa. Minä en usko ketään sitä, että että joku lähtee tekemään asioita parlamentin toimivaltuuksien ohitse. Jos me suostumme siihen, niin silloin meille, ei, meille ei enää koskaan kerrota edes tätä. Mitä tälle loppurahalle tapahtui? Komitologia neuvoston ja komission kesken ei toimi. No niin, haluaisin vielä sanoa, että minä en löydä tästä ohjelmasta missään ERA, missään Brygge ja niin edelleen. Meidän täytyy tietää nämä. Nämä ovat asioita, jotka me olemme perustaneet. Ne kuuluvat myös tähän mukaan. Jaamoneen löysin. En nyt eh, tiedä, eh, kenen kanssa komissio on puhunut, mutta kaikki ne osapuolet, eh, joita minä olen tavannut viimeisen kahden vuoden aikana, olen voinut niistä todeta, että tämä elinikäinen oppiminen on tämä sateenvarjosana ja sen alle kuuluu sitten kaikki muu. Mutta kun, jos me lähdemme tässä nyt jotain uutta katto-nimeä keksimään, niin eivät ihmiset tunne sitä, eivätkä he ymmärrä, ja, eivät, ja miten tähän sitä rahaa käytettäisiin. Ja sitten mitä tulee tähän ää, luovaan teollisuuteen, kysymys tuista ja lainoista, Minulle sanottiin, että jos annetaan lainoja, ihan hienoa, mutta takuu kuuluu meille. Ja sitten kun tämä takuuratkaisu ö, ei toimi, niin silloin me maksamme kulttuuribudjetista tämän takuun, kun tehdään ö, filmejä. Joten minä uskon, että silloin kirstu on hyvin nopeasti tyhjä. Tämä on asia, josta meidän hyvin nopeasti pitää myös keskustella. No niin, en minäkään tämän kauempaa puhuja. Nyt annan sitten puheenvuoron komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Thank you. Well, first of all, let... Kiitoksia. Ensinnäkin sanoisin, että minä kunnioitan teidän oikeuttanne tehdä päätöksiä. En sitä epäile hetkeäkään. Minä nyt viimeisenä olen haluamassa tilanteeseen, että minä olen syytetty siitä, että en ota valiokuntaa huomioon. Mielestäni minä olen aina toiminut hyvin demokraattisesti suhteessa teihin ja puheenjohtajaan. Ne. No, aivan aluksi teen selväksi, että tässä on Mari Kyrin kohdalla väärinkäsitys. Ei se kuulu tähän ohjelmaan. Se kuuluu 2020 näkymiin ja siitä päätetään ja siis hyväksytään ensi viikolla. Ja minä olen taistelemassa, että saisin lisää rahaa kollegalta ja olisi hyvä, että tekin minua tukisitte. Sitten siellä on myös esitys, että nimi muutettaisiin niin, että Marie Curien alkuperä, puolueen alkuperä tulisi esille myös yksinkertaistamisesta sitten. Tehtäkää nyt selväksi. Ihan alusta alkaen minulta pyydettiin, että jos minä haluan lisää rahaa, niin pitäisi tämä ohjelmien sirpaleisuus poistaa. Voimavarat olivat aika vähäiset. No, Erasmus for all, tai sitten elinikäinen oppiminen, mutta kuitenkin joutuisin poistamaan kaikki muut. Komenius Grundtvig, Leonardo, Youth in Action, Erasmus Mundus. Ja voisin jatkaa myös kansainvälisin nimin, jotka joudun nekin yksinkertaistamaan. Siksi valintani oli hyvin vähäinen. Valitsin sen nimen, joka minun mielestäni voi olla ehkä eri mieltä, mutta kun matkustan minne tahansa Euroopassa tai muuallekin, niin kaikkien suusta tulee vain Erasmus. Jopa kollegaani nyt jo lainaavat, toivottavasti siihen jää, lainaavat Erasmuksen muihin asioihin, ei enää koulutukseen. Eli ymmärtäkää nyt, minkä valinnan edessä olin. Vähimmäis myönnettävä määrä. Sillä halutaan suojella kaikki sektorit. Te olette huolissanne nuorisosta. Minäkin olin vielä enemmän huolissani nuorisosta, kun kaikki ohjelmat nimenomaan keskittyvät nuorison, oli kyse muodollisesta koulutuksesta tai epävirallisesta koulutuksesta. Siksi eri aloilla totesinkin, että en halua että sinne tulee nuorisojärjestö, joko pieni tai suuri, joka kilpailee yliopiston kanssa, että saa samasta kassasta. Sanoinkin, että me tarvitsemme vähimmäis varat eri kategorioissa, korkeakoulutussa, ammattikoulutus mukaan lukien, sitten koulut, nuoriso, muu kolmannen sektorin koulutus ja kansainvälinen ulottuvuus. Totta kai tämä on se vähimmäistuki, mutta ettei sitten ynnetä yhteen koko budjettia ajatellen. Toivottavasti se saadaan, vaan siellä on tiettyä liikkumavaraa vielä niin, että voimme päättää yhdessä joka vuosi erikseen, mikä eri aloilla käyttöaste on, ja sitten tehdään poliittisia valintoja sen pohjalta. On sen ja sen verran jäänyt, ja mihinkäs pannaan kysynnän mukaan. Mutta vuotuinen ohjelma kyllä jatkuu. Vuotuinen ohjelmamme on sellainen, josta päätetään yhdessä painopisteiden pohjalta. Herra Lokegord viittasi ulkosuhteisiimme. Tällainen päätasapainokin, joka on olemassa opiskelijavaihdossa Euroopan ja Kiinan välillä. Kolme viikkoa sitten kävin minäkin Kiinassa ja olen sopinut Kiinan hallituksen kanssa, että he nimittävät korkean tason puitteissa henkilö, joka on muuten ainoa nainen näissä puitteissa, niin että me voimme laatia sopimuksenkin, kun Rampäy ja Marroso menevät Kiinaan. Matka nyt on lykätty, kaikesta on kyllä sovittu, kulttuuri, koulutus, nuoriso ovat kaikki mukana kolmannessa pilarissa suhteessamme. Ja yhdistämällä Erasmus Munduksen tempukseen ja muihin ohjelmiin, niin että vain yksi ohjelma, niin me näin nuoren ne saavat mahdollisuuden myös hakea Erasmukseen ja menee toisen yliopistoon, Kiinaan, Japaniin, USAhan. Siis me avaamme tämä myös naapuruusvaltioille. Jatkamme yhteisohjelmissakin esimerkiksi tohtoritutkinnoissa ja kandidaatitutkinnoissa. Tässä valtavat näkymät edessä. Moni jäsen esitti huolensa rakennerahastoista. Pitää paikkansa, että kulttuuri tai urheilukaan eivät nimenomaan ole mainittu siellä, mutta olemme käymässä neuvotteluja, että voitaisiin luoda yhteiset puitteet ja strategiat rakennerahastoissakin. Ajatuksena olisi se, että rakennerahastoista myönnetään varoja, jotta voitaisiin saavuttaa EU 2020 tavoitteet. Urheilu, perusrakenteetkin ehkä tarvitsevat tukea tai yliopisto pitää rakentaa tai sitä pitää uudenaikaistaa tai jotain kulttuurihankkeita esimerkiksi niin, edelleen olisi mahdollista hakea varoja rakennerahastostakin, jos ne palvelevat todellakin osoitetusti EU 2020 politiikkaa ja strategiaa. No, kulttuuriperintö sitten. Totta kai se on osa kulttuuriohjelmaa, niin kuin aina on ollut. Muistuttaisinkin teille kulttuuriperintöpalkinnostakin, jonka annamme vuotta vuosittain. Ja sekin jatkuu. Totta kai käännöstoiminta, kulttuuriperintöpalkinto, kaikki nämä ohjelmat kyllä jatkuvat. Nykyään ovat ja ovat olevakin nimenomaan luovan Euroopan kulttuuriosiossa. No totta kai mm, mediaan on suurempi budjetti kuin kulttuuri, mutta se on kalliimpaakin. Se on kalliimpaakin siitä syystä. Sitten meillä on kokonaan uusi rahoitusmahdollisuus kulttuurialoille teollisuuden parissa. Ja näin voidaan tukea niiden kasvua, onpa kyse sitten mediasta tai kulttuuriasta. Totesinkin, tämä. niin, että siirrytään tuesta lainoihin. Siis se koski vain tätä osaa, kulttuuriteollisuutta siis, ei muuta. Ja sitten puheenjohtaja mainitsee myös lainatakuut. Kyllä, sen vipuvoima on paljon suurempi, jos annettaisiin vain tukena nämä rahat, eikä tukina, niin me olisimme pystyneet auttamaan vain pienempää määrää opiskelijoita. Olen nyt pahoillani, minun täytyy nyt lähteä, koska minulla on lehdistötilaisuus ihan samasta aiheesta. Kovin kiireinen päivä, mutta ihan varmasti meille tulee muita tilaisuuksia keskustella tästä lisää. Kiitoksia kovasti. Thank you. Thank you, Mrs. Commissioner. Kiitoksia, rouva komission jäsen, ja voin vakuuttaa teille, että me tulemme keskustelemaan näistä vielä pitkästi ja intensiivisesti ensi vuonna. Tammikuussa päätämme, kuka on esittelijä mistäkin asiasta ja sitten yhdessä varjoesittelijöiden kanssa he tulevat työskentelemään intensiivisesti. Monet seikat olivat tässä hyvin positiivisia, mutta tietysti minua kiinnosti puhua enemmän niistä, mitä pitäisi mielestäni muuttaa. Me toivotamme teille kaikkea hyvää lehdistötilaisuuteen ja varmasti pidämme mielessä teidän aikeenne, mutta ehkä meillä tulee jotain ehdotuksia, miten ne voidaan toteuttaa hieman toisin. No niin. Olemme kohdassa 12. Eilisen koordinaattorien kokouksen pöytäkirja, kukaan ei vastusta, hyväksytään. 13 muut asiat. Haluaako joku nostaa jotain esiin? Ei halua tulemme kohtaan 14. Seuraava kokous on juuri ennen joulua 20. ja 21. 12. Vastustaako joku tätä? Kiitoksia tulkeille. Mukavaa viikonloppua. Hei hei.